Good afternoon. Uh, hello, ladies and gentlemen. Good... Hyvää iltapäivää. Hei, hyvät naiset ja herrat. Anteeksi, että joudutte odottamaan. Tulin juuri Euroopan komissiosta. Siellä käsittelimme varapuheenjohtaja Šefčovičin kanssa digitaalista yhteistyötä energiapuolella, kaasu- ja sähköalalla. Anteeksi, että joudutte odottamaan. Siirrytäänpä esityslistalle. Ensinnäkin hyväksytään. Esityslista, onko kommentteja? Ei. Minulla ei ole mitään erityistä ilmoitettavaa. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 10. syyskuuta ja 24. syyskuuta. Kukaan ei näytä vastustavan, näin on hyväksytty. Kohta neljä. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta. Esittelijä Boni. Varjot mainitaan täällä luettelossani. Ja muistuttaisin siitä, että komissio hyväksyy tämän ehdotuksen rengasmerkinnöistä polttoainetaloudellisuuden suhteen toukokuussa 2018. Pyytäisin edustaja Bonia aloittamaan keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you very much, eh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos eh, mahdollisuudesta kertoa tästä luonnoksesta. Kiitokset komissiolle siitä, että nyt on uudistettu tätä esitystä, joka liittyy renkaiden laatuun EU-ssa. Tällä on merkitystä, kun ajatellaan ylipäätään tieliikenneturvallisuutta ja toisaalta sitten kulutukseen liittyviä seikkoja. Kun ajatellaan tulevaisuuden liikkuvuutta, on tärkeää voida toimia turvallisesti kaikkialla EU:ssa. Tämä on kansalaisten kannalta tärkeää ja on tärkeää saavuttaa nämä tavoitteet jäsenmaiden ja sidosryhmien tulee sitoutua ja pyrkiä siihen, että kasvihuonepäästöjä ja ilmansaasteiden päästöjä vähennetään. Kyseiset ehdotukset mahdollistavat sen, että voidaan kertoa tietoa merkinnöissä jo lumi- ja, ja renkaista ja näin on mahdollista käyttää näitä merkintöjä silloin, kun asiakas tekee ostopäätöstä eikä välttämättä aina näe kunnolla esimerkiksi etäisyyden vuoksi tai siksi, että kyseessä on etämyynti. Tärkeää olisi, että asiakas voisi tietää enemmän riippumatta siitä, minkälaista ostotilanteesta on kyse. Tämän lisäksi on tärkeää se, että e, tuoterekisteri tietokantaan asetuksen 2 17, 13, 69 mukaisesti eh, myös renkaat ottaisiin mukaan, jotta todellakin eh, valvonta mahdollistuu. On hyvä, että komissio on esittänyt, että mm, eh, kilometrimäärät ja voitaisiin huomioida merkinnöissä, mutta on erittäin tärkeää kuitenkin parantaa testausmenetelmiä, jotta nämä parametrit saadaan uskottavammiksi ja tulevaisuudessa merkintöjä muutettaisiin delegoidun säädöksen myödä, myötä, jotta kilometritiedot merkitään mukaan. Ja vielä kysymykset huomioitaisiin sitten tässä käsittelyn toisessa vaiheessa, mitä asetukseen tulee. Ja sitten seikka, joka lisää käytettyrenkaiden elinaikaa 30 prosenttia on näiden rengastyyppien osuus, yhteensä noin 5 miljoonaa rengasta. Ja näillä on merkityksensä, kun ajatellaan energiasäästöjä toisaalta eh, kiertotalouden kannalta katsottuna – ja ylipäätään päästömäärien vähentämiseksi tähän tulisi tähdätä. tiedotuskampanjointia tarvitaan, myöskin mitä tulee online-merkinnöistä toisaalta sitten niistä merkinnöistä käytetään uusissa autoissa ja sen jälkeenkin. Riittävä markkinoiden valvonta, sitä tarvitaan ja tarvitaan myöskin riittävät foorumit viranomaisille toimia hyvin yhteen. Kuitenkin tämä välineenä on melko lailla uusi ja tässä vaiheessa ei vielä kannata mennä mitenkään ihan perustavaa laatua olevasti muuttamaan näitä merkintäkysymyksiä. Näin ollen tarkistuksessani ehdotan, että merkinnän koko säilyy samana kuin mitä käytetään lisätietojen osalta eh, nykymerkinnöissä. Meillä on kuluttajilla tietyt ö, tavat toimia ja tietyt käsitykset asioista, ja siksi ehkä kannattaisi tässä vaiheessa näiden uuden tietojen osaltakin toimia samalla tutuilla linjoilla. ammattialan järjestöt, siviilialan ja poliisialan mm, e, järjestöt ja toisaalta myöskin autokoulut. On tärkeää, että tietoa näistä renkan ominaisuuksiin liittyvistä seikoista viedään eteenpäin näihin eri, näille eri tahoille. Vierintä Melukysymyksen mm, liittyvät seikat ja miten näitä muutetaan nykyisestä. Katsoisin, että komission aikataulu on tässä hieman liian kunnianhimoinen, mitä tulee uusiin parametreihin ja toisaalta rekisteröintimenettelyihin. Tästä olemme joidenkin sidosryhmien kanssa keskustelleet ja myöskin joidenkin kollegojen kanssa täällä ilmeisestikin e, vaikutusten e, arviointiin liittyi joitain kysymysmerkkejä, koska se ei ollut välttämättä kattavin mahdollinen. Tietyt ö, pienet rajat tarvitaan. Tältä pohjalta kannattaa edetä ja pyrkiä vakauttamaan nämä tavoitteet, ainakin mitä tulee turvallisuuden parantamiseen ja vähähiilisyyden lisäämiseen ja siihen, että todella uusinta mahdollista te- teknologiaa hyödynnetään. Kiitoksia, hyvä kollega. Päätehtävänä on auttaa kansalaisemme valitsemaan jotta he tietäisivät mitä meidän päätöksemme merkitsevät. Sitten varjoesittelijät SD-ryhmästä Martel. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myöskin esittelijää koska tämä työ, jota hän meille ehdottaa, on sellainen, jota voin todellakin, josta voin olla samaa mieltä hyvin suurilta osin. Tässä on jotakin pieniä kommentteja, joita sanon, mutta ne me kuitenkin ovat samansuuntaisia kuin mitä esittelijä esitti. Olemme samaa mieltä siitä, että haluamme parantaa näitä merkintöjä, jotta voimme todellakin vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja päästöihin ja myöskin mikromuovi päästöihin, joten tuen sitä esitystä, jonka Euroopan komissio on tehnyt, mutta pitää kuitenkin olla tässä tarkkana, koska joskus voidaan mennä vieläkin pidemmälle. Eli se, mitä esittelijä tästä merkinnässä sanoi, en tiedä, että kuinka voisimme käyttää tällaista yhtä mallia tässä merkinnässä. Ja tässä esittelijä sanoi, että voitaisiin hyödyntää tätä nykyistä merkintää, mutta pitäisi olla komission ehdotus on paljon paremmin luettavissa oleva ja ymmärrettävissä oleva, joten tämä on hyvä. Eli olen samaa mieltä sitä, mitä sanottiin tästä lumi- ja jääominaisuuksista ja sekä kilometritiedoista myöskin. Mutta pitää olla tarkkana sen osalta, mitä komissio tässä sanoo A- ja B-kategorioista ja ei pidä mitenkään luoda uutta luokkaa tässä – Eli ei kannata eh, mennä samaan suuntaan kuin mitä tällaisten elektronisten tuotteiden kanssa on tehty, eli näitä luokkia vaikka kuinka paljon, koska eh, näin tuottajat joutuvat parantamaan laatua, jos näitä luokkia ei ole liikaa. Eli pitää myöskin olla varovainen näiden hintojen kanssa, koska hinta on tietysti yksi suurimmista asioista, jonka perusteella kuluttaja valitsee tuotteensa. Eli sen osalta pitää olla varovainen myöskin, ettei sillä ole vaikutuksia liikaa hintaan. Sitten myöskin tämä jäljitettävyys ja renkaiden äm, kestävyys. Sen osalta tein tähän muutosehdotuksen, tarkistuksen. Eli tässä pitää kiinnittää huomiota siihen, että renkaat ovat pitäviä, kestäviä ja että nämä kemialliset tuotteet eivät eh, tuota ongelmia. Nämä ovat tärkeitä elementtejä mielestäni myöskin kun ajatellaan näiden renkaiden tuotantoa. Tässä oikeastaan yleisluontoisesti se, mitä halusin sanoa. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Thank you very much. Kiitoksia. Aina helpompaa, kun olen samaa mieltä. Lunde mm, vihreistä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Viirellä on kaksi päähuolenaihetta tässä komissioehdotuksessa. Ensinnäkin nämä lumijäälogot, jotka laitetaan renkaaseen, jos rengas täyttää tietyt vähimmäisturvallisuusvaatimukset. Meidän mielestämme tämä on liian epämääräistä, vaan tässä pitäisi olla asteikko, kuten tällä märkää pidolle on olemassa. Näin voitaisiin paremmin määritellä ja vertailla renkaiden turvallisuutta. Logo ei ole riittävää, vaan tällainen asteikko olisi tarvittava, koska näin kuluttajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä. Toiseksi tässä ehdotuksessa ei pyritä tiettyihin ympäristötavoitteisiin, kulutukseen, kestoon, ja komissio on ymmärtänyt näiden pääympäristönäkökohtien näkemyksen merkityksen mm, ja me ehdotammekin, että nopeutetaan harmonisoitujen testien käyttöönottaa näissä kolmessa kysymyksessä niin, että niissä tulee integroitu osa tätä merkintää mahdollisimman nopeasti. Odotamme sitä, että saamme keskustella näistä ehdotuksista varjoistelujen kanssa, että pääsemme sopimukseen sellaiseen, joka parantaa kuluttajien turvallisuutta ja samalla suojaa myös ympäristöä riittävästi. Kiitoksia. Okei. Okay. Puheenjohtaja, kiitoksia kollega tästä kommentista. Gue. Eh, ko, ko, Količek. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik... Kiitos, puheenjohtaja. Muutama pieni huomio minultakin. Ensinnäkin tekniset aspektit tässä yhteydessä – merkintöjen tulee olla selkeitä. Kuluttajan tulee selvästi ja selkeästi ymmärtää, mitä on ostamassa. Ja jos tietoa merkintöihin otetaan mukaan liikaa, niin tätä, e, tämä ei välttämättä palvele tarkoitustaan. Ja sitten mitä tulee märkäpitoon tai lumiin, mm, olosuhteisiin. Paljonhan myös riippuu siitä, minkä tyyppinen on maan pinta. Onko kyseessä esimerkiksi normaali asfalttitie vai jollain tavalla käsitelty, jolloin sitten olisi hyödyllisempää käyttää muuta rengastyyppiä. Kannattaa muistaa, että myös ajoradan pinnan ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten eri ajokelejen vaikutukset tuntuvat. Ja koodi, viivakoodi voisi myöskin olla hyödyllinen. Tällä tavalla kuluttaja voisi verrata renkaita toisiinsa ja verrata myöskin renkaiden ominaisuuksia. Onpa kyseessä nyt sitten eh, talvi- vai kesäkelin rengas ja minkä tyyppinen rengas on paras mahdollinen sitten esimerkiksi märällä kelillä ja mikä on kilometriominaisuuksien osuus. Mitä tulee sitten renkaan pintakuviointiin, sillä on myöskin vaikutusta ja kollega jo mainitsi sen, eh, kuinka tärkeä merkitys on sillä, mitä raaka-ainetta on käytetty. Ja toisaalta on kiinnittävä huomiota myöskin siihen, mistä raaka-aine on saatu, jotta ympäristöseikat tulevat huomioiduksi. Eli itse suosittaisin yksinkertaisia rengasmerkintöjä, jossa esimerkiksi märkäpitoon liittyvät seikat huomioitaisiin ja muut tiedot sitten tulisi järjestää vaikkapa viivakodin mukaisesti helposti saatavilla oleviksi. Olisi myöskin päätettävä siitä, mihin merkinnät tulee tehdä ja milloin. Voitaisiin esimerkiksi ajatella ikkunoiden käyttöä silloin, kun puhutaan etämyynnistä, koska muun tyyppiset sähköiset menettelyt saattavat muodostua kalliiksi. Paljon odotuksia. Katsotaan nyt sitten, voidaanko niihin kaikkiin vastata. Samaan suuntaan kuitenkin ollaan menossa. Euroopan komissiosta energiapääosastolta edustaja Nöi. Anteeksi, tämän nimenne mahdollisesti erittäin väärin not to worry about the pronunciation. Kiitoksia paljon, älkää huoliko tästä ääntämisestä, kyllä se tarpeeksi lähelle meni. Kiitoksia, että saimme puheenvuoron. Ihan lyhyesti haluaisin reagoida siihen, mitä tässä kuulimme, ja myöskin tähän mietintäluonnokseen, jonka olemme lukeneet erittäin kiinnostuneena. Ensinnäkin kiitoksia e, eri edustajille, joilta saamme tukea omalle ehdotuksellemme. Erityisesti saimme tukea tälle lumi- ja jääominaisuuksille merkinnöissä sekä myöskin näistä kestävyyskysymyksistä olemme saaneet tukea kilometritiedoista ja muista. Reagoin joihinkin kommenteihin. Jotkut sanovat, että meidän pitäisi tehdä tämä myöhemmin tai aikaisemmin. No, me olemme halukkaita toimia mahdollisimman nopeasti ja myös teollisuuden alan kanssa pyrimme toimimaan yhteistyössä ja tekemään mahdollisimman nopeaa, nopeita ratkaisuja, joten delegoidun säädöksiin pystyn, pyrimme nämä merkinnät saamaan aikaiseksi. Tämä on erittäin tärkeä osa meidän ehdotustamme. Sitten toinen elementti, joka tässä mainittiin, erityisesti esittelijä Boni puhui tästä tietokannasta ja siitä, että kuinka tärkeää on se, että tietokanta on julkisesti saatavilla, jotta tämä luo avoimuutta markkinoille ja ihmiset pystyvät vertailemaan renkaita. No sanoisin tästä vain sen, että on erittäin tärkeää, että tämä tietokanta toimii ja että siinä on myös tekniset äh, asiakirjat, jotta nähdään, että nämä äh, renkaat ovat oikeanlaisia, jotta me sitten pystymme tekemään työmme oikealla tavalla. Tässä monissa kommenteissa puhuttiin myöskin näistä luokituksista. Martin ja Boni esimerkiksi puhuivat niistä. No, ehdotuksessamme olemme tässä saaneet inspiraatiota tästä laajemmasta merkintäsääntelystä ja on ihan totta, että erityisesti mitä tulee vierintäveluun, niin tältä osin tämä ylin luokka on tyhjä, mutta nyt meillä on 90 prosenttia näistä renkaista on kolmannessa ylimmässä luokassa ja me pyrimme uudelleen skaalaamaan näitä luokkia sen vuoksi. Lisäksi kiinnitin huomiota kommentteihin, jotka käsittelevät laajemmin kestävyyskysymyksiä kysymyksiä. Tässä puhuttiin niistä. Toisaalta meillä on myöskin sellainen huolenaihe, että me saattaisimme laittaa liikaa tietoa näihin merkintöihin, joten meidän pitää jotenkin löytää sopiva tasapaino, koska jos lisätään liikaa tietoa, niin sekään ei ole hyvä. Siitä voi tulla liian monimutkainen siinä tapauksessa. Ja siinä oikeastaan kaikki tällä, tältä haavaa. Thank you for remarks. Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin sitten esittelijältä loppukommentteja. Ah, hetkinen, olkaa hyvä. Meillä on vielä aikaa tähän. Kiitos, puheenjohtaja. Herra Boonin homea <clears throat> jäi nyt minulta kuulematta, mutta mietintöä pidän sinällään oikein hyvänä. Tässä on kuitenkin yksi kohta, johon aion tarkistusta. Eli komissio esittää 4.3 artiklaan ja 6.2 artikloihin mainonnan osalta täsmennystä. Energiamerkinnät halutaan ikään kuin laajentaa tällaisiksi visuaalisiksi mainoksiksi. Herra Boni teki tähän ihan perustelun huomion, mutta tarkistus neljä, jonka hän on esittänyt, muuttaisin sitä kuitenkin hieman. Tekninen mainosmateriaali ei kuulu näihin ilmoituksiin Eli tekninen mainosmateriaali, äh, äh, äh, myöskin mainat kylteissä. Ja sitten tarkistus yhdeksän tässä sanotaan tekninen, ei visuaalinen, se on ok, mutta tämä täsmennys lopussa, eli online-ilmoitukset, tietyt toimittajatyypit ja niin edelleen, tämän lopun mielellään jättäisin pois. Ja sama pätee myös tarkistuksen 15, joka ehdottaa varsin monimutkaista täydennystä. Eli hiirtä käyttäen voidaan siirtyä kuvalta toiselle. Mielestäni tässä mennään liian pitkälle eikä mahdollista sitä, että e, voidaan esittää kunnollista e, asiasisältöistä mainontaa. Eli näihin liittyen tulen esittämään muutosehdotukset. Komission ehdotuksessahan mainonta mahdollisuuksia rajoitetaan huomattavasti eh, ilman, että kuluttaja siitä juurikaan hyötyy. Kiitoksia esittelijä seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia kovasti kaikille varjoesittelijöille. Tämä täydensi hyvin esitystäni ja se oli kovin inspiroivaa. Meidän täytyy käsitellä tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät kestävyyteen ja siihen, että käytetään näitä eri luokkia ja pohtia sitä, millä tavalla tämä vaikuttaa hintoihin. Tämä on erittäin tärkeää ja uskon, että kyllä menemme yhdessä tässä suhteessa eteenpäin. Analysoin myös näitä kollegoiden ehdotuksia, jotka liittyvät mainoksiin. Meillä on huomenna aikaa esittää kaikki tarkistuksemme. Ja voimme pohtia niitä ja sitten rakentaa kaikkein parhaimmat kompromissit, jotta etenemme yhtäältä ja teemme toisaalta kaikille kuluttajille selviksi sen, että tuetaan tämän teollisuuden toimintaa ja niin, että se mukautuu paljon enemmän niihin odotuksiin, joita kuluttajilla on esimerkiksi näistä lumijäärenkaista ja toisaalta polttoaineen kulutuksesta ja viidentäpidosta. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. Huomenna kello 12 mennessä tarkistukset tulee esittää. Tarkistuksia käsitellään 23.11. äänestys 7.1. Seuraava kohta. Kohta 5. Naapuruskehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän Euroopan perussopimukseen perustuva eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen. Ehdotus on tehty monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 2021-2027. Eurooppalainen ydinturvallisuusväline täydentää monivuotista rahoituskehystä erilaisen toiminnon, jota harjoitetaan Euratom-sopimuksen puitteissa. Kollega olkaapa hyvä. Thank, thank you, Chairman. Yeah. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. EUn täytyy taata jatkuvuutta eh, ydinturvallisuudessa sen naapuruusalueella ja myöskin kaikkialla maailmassa. Sen jälkeen kun Tsernobyl ja Fukushiman onnettomuudet ovat tapahtuneet ja ne ovat, niillä on ollut vaikutuksia koko maailmaan. Uusi eurooppalainen ydinturvallisuusväline on hyvä. Se täydentää naapuruus, kehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinettä. Ja sillä on samat säännöt, mitä tulee monitorointiin ja raportointiin ja julkisuut, julki, julkisiin, julkisiin tietoihin. Nämä, tämä on erittäin tärkeä askel kohti sitä, että miten EU-sääntö voidaan yksinkertaistaa. Eurooppalainen ydinturvallisuusväline vie eteenpäin standardeja ydinturvallisuuden alulla sekä sääntöjä EU-maissa suhteessa kolmansiin maihin, ja se on suhteessa Euratom-sopimukseen. Eh, Ydinturvallisuus ja myöskin radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpoltaineen huolehtiminen, nämä kuuluvat tähän äh, perustamissopimukseen. Näin pyritään samanaikaisesti korkein mahdollinen ydinsuojelun aste, erityisesti välittömässä naapuruus, naapuruusalueessa alueella. Ja sen pitäisi kattavammin myöskin käsittää tämä valvonta, monitorointi lähinaapurustossa. Ja monivuotiset indikatiiviset ohjelmat, niihin kuuluvat esimerkiksi riski- ja turvallisuusarvioinnit, stressitestit ydinvoimaloissa sekä eh, suositukset, joita otetaan käyttöön näiden testien perusteella sekä muut oheistoiminnat. Monivuotiset indikatiiviset ohjelmat toteutetaan maissa, joiden pitää huolehtia sitoumuksistaan. Ja nämä maat ovat sitoutuneet myöskin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka liittyvät ydinturvallisuuteen ja myöskin ovat sitoutuneet toteuttamaan asiaan kuuluvat sito- suositukset. Monitorointi, arviointi perustuu erityisiin indikaattoreihin, jotka ovat ennalta määrättyjä. Näiden indikaattoreiden pitäisi olla tulosperusteisia ja tuloksiin perustuvia ja niiden pitäisi vaatia enemmän vastuuta näiltä edunsaajamailta Euroopan unionissa. Erityisesti mitä tulee näiden turvallisuuden parantamistoimiin. Nämä ovat lisäyksiä komission ehdotukseen, jota olen tehnyt ja odotan mielelläni kollegoilta saamia, parannusehdotuksia. Kiitoksia. Thank you very much, colleague, uh, for your... Kiitoksia näistä tästä johdannosta SED-ryhmästä. Gajer, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Esitteleminen olen myöhemmin samaa mieltä siitä, että ydinterveellisuus jäsenvaltioissa, niiden onnettomuuksen jälkeen, jota menneisyydessä meillä oli, on tärkeä osa EUn ulkopolitiikkaa. Ydinturvallisuusstandardeissa pitäytyminen on äärimmäisen tärkeää sekä ympäristölle että kansalaisille ja henkilökohtaisesti olen atomenergia vastaan, mutta ymmärrän tietysti, että muilla jäsenvaltioilla on muita ratkaisuja ja silloin tietysti turvallisuus täytyy taata, jotta voidaan suojata kansalaisia ja myös naapurivaltioita. Tämä ehdotus on hyvä. Meillä on jotakin kohtia kuitenkin komission ehdotuksesta, jota ei ole tarkasteltu riittävästi. Esimerkiksi esittelijä minä olemme erittäin samaa mieltä siitä, että Nämä stressitestit ovat tärkeitä ja täytyy painottaa myös, painottaa myös kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisten järjestöjen piirissä tapahtuvaa yhteistyötä. Eurooppalainen ehdotus ydinturvallisuusstandardeiksi on hyvä ja nämä perustandardit, jotka koskevat turvallisuutta, ovat tärkeitä. Ja osio, joka oli aiemmassa välineessä olemassa ja joka nyt käsittelee näitä erityisiä toimenpiteitä, ehdottaisin, että tämä osio tuosta entisestä ehdotuksesta ottaisiin myös tähän uuteen mukaan, jotta tehdään selväksi se, että tämäkin osio toimisi tässä uudessa ja sitten kolmannet valtiot, joilla sitä vaatimuksia tässä suhteessa että meidän tulisi sitä tarkastella ja katsoa kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi en ymmärrä sitä, miksi komissio odottaa pelkästään määrällisiä indikaattoreita, sillä meidän tulisi ottaa tarkasteluun myös laadulliset näkökohdat. Lopuksi avoimuuteen liittymä lauseke yleisopimuksen puitteissa – EUn sisällä on asia, joka täytyy ehdottomasti sisällyttää tähän. Lopuksi vielä kysymys komissiolle. Euratom Loan Facility. Voiko komissio selvittää tätä, mistä varat siihen tulevat, kuuluvatko ne tähän 300 miljoonaan vai ovatko vain osa sitä? Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Revasi, Vihreät. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, väline on erittäin kiinnostava, nämä euro- eurooppalainen yhteistyöväline. Mutta yksi ensimmäisistä asioista, joka tässä otetaan huomioon, on tämä Euratom-sopimus, joka aina nousee esiin. Sitä näin autamme tiettyjä maita nostamaan ja parantamaan ydinturvallisuuttaan. turvallisuuttaan mutta tietysti tämä pitää tehdä yhteispäätösmenettelyllä, on kyseessä Romania tai Bulgaria tai valko tai mikä maa tahansa, niin meidän pitää saada tietoja, meidän pitää antaa tietysti tietoja ja tehdä päätöksiä näissä asioissa. Sitten tässä puhutaan tämän välineen tärkeydestä ja ajatellaan kaikkea, mitä näemme kolmansissa maissa, eli E- erityisesti meillä on paljon tällaisia saastuttavia voimaloita. E- e- nämä voimalat tuovat ongelmia, suuriakin ongelmia tulevaisuudessa ja saastuttavat esimerkiksi maanviljelyä. Eli pitää ottaa huomioon tietyt realiteetit, nykyrealiteetit erityisesti tässä saastekysymyksessä. Meillä on muutosehdotuksia, äh, mitä tulee näihin kriteereihin, joiden perusteella hyväksytään, maita hyväksytään tähän ohjelmaan. Eli rahoitusta ei sovi antaa, jos sääntöjä ei noudateta. Aivan kuten jotkut kollegat tässä sanoivatkin, meillä pitää olla yleiset kriteerit, jotka, joita sovelletaan kolmansiin maihin – kolmanset, kolmannet maat, e, niiden pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja kansainvälisiä sopimuksia pitää noudattaa myöskin. Esimerkiksi nämä asiat pitää olla mukana tässä, koska muuten me heitämme rahaa hukkaan. Eli tällaiset sitten avoimuudesta. On erittäin tärkeää, että myöskin ydinvoimaloissa noudatetaan avoimuuden kriteerejä. Tässä esittelijä puhui valvonnasta. No, muistuttakaapa itseänne, tai muistakaa e, se, mitä tapahtui Euroopassa aikaisemmin, oli tämä saastepilvi, joka tuli Voimme antaa tällaista teknistä tukea kyllä eri, eri paikoille, mutta pitää kuitenkin muistaa, että meidän pitää tietää, tai tällä on tietyt rajat tällä välineellä, mitä se pystyy tekemään. Eli sitten lainsäädännöstä. Meillä pitää olla toimintasuunnitelmia mutta tässä on 10 miljoonaa euroa tämä raja-arvo. Sitä ei pidä kuitenkaan mitenkään lähteä nostamaan. Jos katsotaan näitä kuluja, suurin osa niistä on ollut alle 10 miljoonan euron analyysin mukaan. Eli komission pitää järjestelmällisesti tehdä toimia tämän välineen puitteissa. Se voi antaa lisäarvoa toki, mutta pitää ottaa huomioon nämä puutteet ja mitä, mitä siihen liittyy, ja pitää saada tarpeeksi tietoa. Kiitos. Thank you very much. Mr. Telička. Kiitoksia. Edustaja Telička seuraavana Aldesta. Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä uh, siitä, että vaikka suhtautumisessa saattaa olla eroja sen suhteen, miten ydinenergiaa voi energialähteenä käyttää, mutta ymmärrämme varmasti sen, että EU on pitkälle edennyt näissä turvallisuuskysymyksissä, standardeissa myöskin ja siinä, minkä tyyppistä teknologiaa käytetään. Olemme kokemuksista oppineet sen, että ei voida sanoa koskaan, että ydinvoimalla olisi riittävän kaukana, kun puhutaan turvallisuuskysymyksistä. Ja tämän vuoksi näihin kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota. Alde toivottaa ehdotuksen tervetulleeksi. Ja niin kuin täällä jo kollegat totesivat, eh, meidänkään mielestämme komission ehdotus ei ole vielä riittävä olisi tärkeää, että eh, painotuksia hieman tarkastettaisiin sen suhteen vielä. En nyt toista kaikkea täällä jo sanottua, mutta nostan vielä muutaman seikan esiin. Ensinnäkin temaattinen painopiste. Eh, se on valittu mielestäni oikein mutta niin kuin täällä todettiin, on erittäin tärkeää, että myöskin mm, levityksen estämiseen kiinnitetään riittävää huomiota. Toisaalta ehdollisuuskysymykset, on tärkeää, että voimme ja osaamme tehdä eron eri maiden välillä, mitä tulee suhtautumiseen ja toisaalta <clears throat> suunnitelmien uskottavuuteen ja poliittisten painotusten uskottavuuteen ja riskin arviointikykyyn, ympäristöarviointeihin ja niin edelleen ja toisaalta siihen, miten on mahdollista noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Ja toisaalta, <clears throat> miten sitten näissä maissa ydinvoiman käyttö mahdollisesti laajene. Eli tällainen eh, monitahoinen eh, eriyttäminen kyllä tässä yhteydessä on tarpeen. Ja voisi olla hyvä, kun arvioinnista puhutaan, eikä pelkästään riskiarvioinnista, vaan ylipäätään arvioinneista, niin tarvittaisiin tiettyjä mitattavissa olevia indikaattoreita – ei puhuttaisi pelkästään testeistä, stressitesteistä tiettyjen metodien osalta, vaan olisi katsottava, mitkä maat ehkä eivät ole riittävän avoimia, eivätkä muutenkaan ihan yksinkertaisia arviointeja ajatellen. Ja toisaalta sitten mitkä ovat ne rahoitusmahdollisuudet, joita voidaan hyödyntää, jotta saataisiin todellakin mitattavissa olevat indikaattorit käyttöön. Kaiken kaikkiaan esittelijä on laatinut ehdotuksen, jota pitkälti voimme tukea, mutta sitten tässä on joitain seikkoja, joita toivoisimme hieman eri tavoin painotettavan. Mutta niin kuin nyt käyty keskustelu jo osoitti, en usko, että tässä kuitenkaan mitään suurempaa eh, eriävyyttä näkemyksissä on. Havo. Kiitoksia sitten edustaja Kolicek Goesta. Kiitoksia. Kaikki kollegani ovat jo aika kaunopuheisestikin puhuneet tästä aiheesta. Eikä kaksi minuuttia tunnu riittävän. Palataanpa aiheeseen. Koko tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Sopimus vaatii sen, että kansalaisemme ovat täysin tietoisia kaikesta eri kehityksestä, jota kansainvälisessä yhteistyössä on, joka koskee siis ydinturvallisuutta. Stressitesteistä on hyötyä turvallisuuden suhteen. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja avoimuus ovat tärkeitä. Toisaalta puhutaan turvallisuudesta, tietotaidon suojaamisesta, ja tämä teknologian tarjoajista. Näiden suhteen tasapainon saavuttaminen on äärimmäisen tärkeää. Me emme saisi mahdollistaa sitä, että meillä olisi suora tai epäsuora vaikutus niiden maiden kanssa, jotka haluavat käyttää toisenlaista teknologiaa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mutta tietysti kaikki täytyisi pohjalta Euratom-sopimukseen – Ja luonnollisestikin ilmansaasteet ovat erittäin merkittävä ongelma. Ei pelkästään Ranskassa, myös muissa maissa, jotka käyttävät tätä teknologiaa. Meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia, kun tätä teknologiaa hyödynnetään. Mutta myös ne maat, jotka ovat hylänneet ydinenergian, käyttävät tämän kaltaista teknologiaa kaikenlaista erikoisvälineistöä, jotka voivat olla tämänkaltaisen saasteen lähteenä. Myös sellaisissa maissa, jotka eivät tätä, äh, tämän tyyppistä ydinenergiaa hyödynnä. Toimintasuunnitelmat ovat myöskin tärkeä kysymys ja meidän tulisi siis siihenkin kiinnittää huomiota, puheenjohtaja. Keskustelu on ollut erittäin hyvä. Edustaja Mets seuraavana. No? No. Okay. no. Ai ei. No ei sitten. Euroopan komissio. A. Edustaja Harms. Ei se nyt ihan sama ole, mutta olkaa hyvä. Open. We... are. Kyllä me ihan avoimesti suhtaudumme. Okei. Okay. Um, I, I wanted... Olisin vielä hieman kommentoinut tätä asiaa omalta osaltani. Intensiivisesti joidenkin kollegojen kanssa käsiteltiin Ostovitsin valko hanketta. Siihen liittyvä stressitesti on jo saatu valmiiksi. Suositukset on esitetty ja nyt voisi olla – hyvä eh, huomioida se, mitä kollegan Matka Ostovitsin eh, toisin mukana. Tämä liittyy myös siihen, mitkä ovat näitä ehtoja liittyen tähän välineeseen. Mutta valko estää kaikki mahdolliset eh, matkat, tapaamiset Minskissä tai Ostovitsissa itsessään. Ja voisin esittää näin konkreettisen esimerkin siitä, miten eh, parlamentin jäsenten mukaan saaminen eh, tähän välineeseen olisi äärimmäisen tärkeä asia. Ja tältä näin toivoisin, että komissio voisi tukea tätä ehdotustamme käydä Minskissä keskustelemassa asiasta. Very much, madam. Kiitoksia. Euroopan komissio. Emirke pääosastolta Garimba. Uh, no, we'll reply. No, no comment. Ei ole kommentoitavaa. Sorry, but uh, uh we are from Devco. Niin, pahoillani olemme teko, pääosastolta ja olemme vasta, vastaamme tästä välineestä. Siksi olin hieman yllättynyt. Your name is Mr. Olette Garibba. Ette ollenkaan anteeksi. No voisitteko ehkä esittäytyä? Olkaa hyvä. Ja aloittakaa vain. Niin pahoillani olen Pascal Dor ja olen DEFCO pääosastolta, joka käsittelee kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä, ja siellä hallinnoidaan tätä välinettä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia muitakin, koska saimme oikein paljon hyvää tiedon vaihtoa tässä aikaiseksi yhdessä. Ja minulla olisi vain muutama kommentti ihan vain reagointina näihin kommentteihin. Tekstistä minulla on yksi ainoa kommentti tarkistukseen, joka, jossa viitataan jäsenvaltioihin, joilla on ydinvoimaohjelmia. Meidän mielestämme tämä on hieman äh, syrjivä koska jos ajatellaan jotakin suuria jäsenvaltioilla, joilla on ydinvoimaohjelmia ja jotka pyrkivät nyt pääsemään siitä eroon, niin ne jäävät, pitää ottaa huomioon myöskin. Sitten stressitesti, stressitestin täytäntöönpanoa me tuemme kyllä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että että kuka näitä stressitestejä johtaa ja ne ovat vastuussa myöskin tästä valvonnasta. Ja mitä tulee valvontaan, on hyvä, että meillä on sellainen väline, jota voidaan käyttää ja hyödyntää, joka on sovellettavissa. Jos haluamme pakottaa mitään kolmatta maata, joka hyötyy tästä välineestä hyväksymään minkäänlaisia valvontamenettelyjä, niin tämä pitäisi tehdä hyvin diplomaattisin keinoin, eikä mitenkään tällä lailla tietyin ehdoin, kuten tässä suoraan on ilmaistu nyt nykyisessä tekstissä. Sitten vielä mm, loppuhuomautuksena tämä ehdollisuus, e, jo, ehdollisuus jota on e, ehdotettu tässä useammassakin kommentissa. Nämä ovat kiinnostavia asioita, mutta jälleen kerran tämä pitäisi täytäntöönpanna käytännössä vain sitten, kun puhutaan näistä eri toimista. Tämä on oikeastaan eri, ainoa kommentti, jota haluaisin sanoa tässä, ja pahoillani vielä sekaannuksesta. For your comments. Kiitoksia, kiitoksia näistä kommenteista esittelijä. Vladimir, ole hyvä. Sinulla on puheenvuoro. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani hyvistä ehdotuksista, kommenteista, Ymmärrän, että eurooppalaiset tukevat yliturvallisuutta ja ylivoimasta liuppuminen on monelle tärkeää. Odotan tässä sitten sitä, että mitä kollegoilta tulee omalta puolelta, niin vielä kerran haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tässä nyt to- toimitaan Euroopan sopimuksen puitteissa. Tämä lainsäädäntö ei ole sitä perinteistä lainsäädäntöä, eli yritetään nyt olla sekä sekoittamatta lainsäädäntöä, koska tässä on eri osioita. Muuten meille syntyy tällainen sekoitus, jota ei voida hyväksyä. Siinä kaikki. Odottelen tarkistuksia. Aks. Puheenjohtaja, erittäin tärkeä kommentti tähän keskustelun päätteeksi. 7.11. tarkistusesittelyn määräaika kello 12, mikä tarkoittaa keskipäivää. 21.11. tarkastellaan niitä ja 13.12. äänestys, sitten kohta 6, mikä on sähköinen äänestys. Kolme kohtaa. Siis äänestys kolmesta kohdasta. Aloitan kolme minuutin kuluttua. Great time for me. Yes. Sorry. Good afternoon once again. Welcome to our committee meeting. Let us go to the vote. No niin, siirrytäänpä äänestämään. Ensinnäkin kokeillaan kortteja. Onko teillä kortit mukana? Hienoa. Äänestys alkaa. minunkin piti äänestää. 38. Meitä on Well, my question is, don't you like voting in each committee? So, put the answer. Forty. Well. 40 ääntä. Mitäs pitäisi tehdä? Äänestys on päättynyt. Thank you very much. Kiitoksia. Kaikki toimii siis. Näin siirrytään Invest EU-ohjelman perustaminen. Edustaja Kelly on esittelijämme. Ja aloitetaan. 169 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 168 puolesta vastaan. Tarkistetaan. And I close the vote. Noin äänestys päättyy. 170 puolesta vastaan. Tarkastetaan uudelleen. And I close the vote. Äänestys päättyy. Accepted. Uh, one, two in favor. Eg- 172 puolesta vastaan. Tarkastetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Is rejected this time. Hylätty. Kompromissi A. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Kompromissi A. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 179 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 180 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 181, se on identtinen sen kanssa. Äänestämme siis molemmista niistä. 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2, 1, 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 2, 1, 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 2, 1, 6 puolesta vastaan Tarkastetaan. 216. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 258 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 259 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 260 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 260. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2, 8, 11 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Kaksi tarkistusta. 285287. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 288289 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 314. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 314. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 317. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kaksi tarkistusta. 3, 1, 8, 3, 1, 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 350 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tarkistetaan. 369. Näin, äänestys on päättynyt. Hylätty. 370 ja 38 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4,3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462, 463, 464 ja 465 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Neljä tarkistusta. Kaikki identtisiä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Niin ymmärsin, että hyväksyttä. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tarkistetaan 53. And I close the vote. Ja päätän äänestyksen. 56 in favor. I... 56 puolesta vastaan Hylätty. 57 ja yksi yhdessä. Halusitteko tarkistaa 56? Selvä. Ehkäpä se on hyvä idea. 56. Äänestys on päättynyt. No se on vielä enemmän hylätty kuin mitä kuvittelin. 57 ja yksi identtiset puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 57.1. yhdessä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 24 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tarkistetaan. 85. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Tarkistetaan 102. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 124. 124. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä uudelleen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 36 38 korjaa puheenjohtaja. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34, kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 158 5859 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Tarkastetaan. And I close the vote is uh, rejected. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnettelut esittelijälle. Ää. Ähm. Ja sitten eteenpäin. Itseohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä. Valiokuntamme varapuheenjohtaja ähm, pahoittelee, ettei hän päässyt paikalle tänään. Ja hänen puolestaan sanon seuraavat sanat. Eli kiitän varjo esittelijöitä, sihteeristöä hyvästä yhteistyöstä. Eli hän ei valitettavasti päässyt tänään tänne Brysselin ja sain häneltä kirjeen. Nyt sitten äänestämme kyseisestä lausunnosta. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Tarkistamme koneellisesti 53. Äänestys päättyy. Hyväksytty 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Näyttäkää kuunnella kyllä. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 69. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 71 osa 1 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 71 osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 72. Kuelta. Tässä kun esittää nimenhuutoäänestystä ainakin 14 valiokunnan jäsentä on, joiden tulisi ehdotus ensin hyväksyä. Niinpä kysyn teiltä, oletteko valmis äänestämään tarkistuksessa 72 nimenhuuto äänestyksenä. Kuka kannattaa kyseistä ehdotusta? Saatiin se 14 kasaan, eli äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä. Kyseessä siis tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tarkistamme koneellisesti 76. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi Äsken siis äänestimme nelosesta. Tarkistus 4 oli kyseessä äsken ja seuraavana sitten tarkistus 5. Uudelleen siis tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti 14. Äänestys päättyy. hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle, joka ei siis ole täällä paikalla. Nyt mennään eteenpäin. Seuraavana aiheena lohkoketju, tulevaisuuden suuntautuva kauppapolitiikka. Christian Silvio Busco, Busu Busoi. Busoi siis. Eli äänestämme tästä. Kompromissi kolme. Against abstention accepted. Nine. Hyväksytty yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan Tarkistetaanpa tämä 23. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tarkistetaan 48. 48. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 49. 49 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestys. Viimeinen äänestys koko tekstistä, eli aloit- äänestys alkaa nyt ja äänestys päättyy. Kiitoksia oikein paljon tästä tuesta. Oikein paljon kiitoksia. Okay. Good. Well, leaving, leaving us incredible. Let us start then. Jatketaan. Hyvät ystävät, kaikki ovat valmiita. Ah, okay, good. The most important lady is coming. That's important. Great. Okay. Uh, point number nine. Establishing the program. Kohta yhdeksän. Sisämarkkinoita yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen ja eurooppalaiset tilastot. Me olemme vastuussa PK-yrityksistä. Meillä on yksinomainen toimivalta tässä suhteessa. 188 tarkistusta on esitetty tähän ehdotukseen ja toteaisin, että kun tarkastellaan itse prosessia, kyseessä on erittäin monimutkainen asia. Viisi valiokuntaa on tässä mukana ja niillä on kaikilla yksinomainen toimivalta. Kiitos. Ja kun tarkastellaan tarkistuksia, joita on esitetty, jotka kuuluvat muun kuin ITREn yksinomaisen toimivaltaan, niin niistä ei äänestetä tulevaisuudessa. Koska yksinomainen toimivalta merkitsee yksinomaisuutta ja se merkitsee myös meille erittäin hyviä uutisia. Tämä nimittäin myös takaa sen, että ITRE on ainoa vastuussa pk osuudesta tässä ehdotuksessa, eikä kukaan voi siitä äänestää paitsi me. Hyviä uutisia siis meille kaikille. Ja kollegamme, varapuheenjohtaja Patricia Toija, vastaa tästä kysymyksestä. Ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. Grazie, presidente, grazie. Kiitos On hyvä, että voimme keskustella tästä tänään ja toivottavasti päästään asioissa näin eteenpäin. Asia on hieman monimutkainen, niin kuin totesit. Tässä eri valiokunnat olette esillä. Ohjelma on tällaiseksi muotoiltu. Itse en pidä oikein hyvänä sitä, että kaikkinen yhdistetään. Siinä on sekin riski, että oma roolimme ei nyt ehkä ihan marginaaliseksi jää, mutta ehkä kuitenkin pienemmäksi kuin se olisi muutoin ollut. No niin kuin totesit, on tärkeää muistaa, että pk-yritysasian kukaan ei voi käsiään sotkea, mutta en, näitä hyötysuhteita on tässä tarkasteltava. Joka tapauksessa kiitos kaikille panoksesta, osallistumisesta keskusteluun, e, kun kaksi teknisluontoista tapaamista pidettiin ja sitten huomisessa ensimmäisessä varjo esittelijä ja esittelijä kokouksessa voimme huomioida nämä seikat. Eli kiitos tähän asteesta työstä. Näin saatiin hieman yhdisteltyä tarkistukseen vähennettyä niiden lukumäärää. Pyrin hyväksymään suurimman osan niistä, koska ensimmäinen valiokuntakäsittely kyllä antoi vaikutelman, että eri ryhmät ovat pitkälti samalla linjoilla tässä asiassa. Ja nämä ehdotukset vain rikastavat esitystä. Ja tässä nostan esiin muutamia seikkoja tarkistuksiin liittyen, jotka koskevat artikloja, mutta myöskin johdantosan kappaleita. Ryhmät ovat painottaneet ensinnäkin sitä, kuinka tärkeää on, että saadaan kehittymään PK-yritykset, ei pelkästään pidetä tilannetta nykyisellä tasolla. Toisaalta sitten kestävä pohjaisuus ilman muuta on tärkeä asia ja erityisen tärkeä tietyille ryhmille. Jotkut sanoivat, että ehkä olisi syytä kuitenkin hieman karsia toistoja tämän aiheen tiimoilta, mutta itse pidän tätä varsin tärkeänä pilarina, kun tarkastellaan PK-yrityksiin kohdistuvia muutoksia ja toisaalta sitten siirtymä digitaalisuuteen ja tähän liittyvät resurssit mm, näitä tarvitaan, tulee mahdollistaa digitaalinen siirtymä jotta on mahdollista myös pk-yritysten saada eh, tästä muutoksesta saatava hyöty. Ja tavoiteasettelussahan nimenomaan mainitaan, kuinka tärkeää on hyviä työpaikkoja lisätä tämän ehdotuksen myötä. Ei pelkästään lisätä kilpailukykyä, vaan myös luoda uusia hyviä työpaikkoja. Mitä tulee sitten organisatorisiin kysymyksiin, huomenna mm, kuullaan varjoesittelijöitä ja sitten, että mahdollistetaan myöskin mm, hyvä johdon johdonkäsittely, sillä joskus saattaa olla kyseessä hyväkin hanke tai hyväkin tuote, mutta ongelmana on se, että johto ei sitten välttämättä pysty toimimaan riittävän hyvin varsinkaan haasteellisissa olosuhteissa tai tilanteissa. Ja kosmen hyötynä on montakin seikkaa. Tämä eurooppalainen verkosto näistä kannattaa yhtenä mainita. Jotain heikkouksiakin tietysti on, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin on hyvä verkosto. Toisaalta sitten Erasmus-ohjelman parantaminen se palaa nyt alkuperäisen nimensä käyttöön, jolla se Euroopan laajuisesti tunnetaan. Ja olisi hyvä, ähm, jos sanoisitte, mitä mieltä olette. Äh, Kääntäisinkö tässä nuorten yrittäjien äh, puoleen äh, vai lähdettäisinkö yrittäjyydestä liikkeelle riippumatta nyt siitä, onko yrittäjä iältään nuori vai ei? Ja sitten indikaattoriasia ja vuotuiset raportoinnit. Komissio esitteli näistä indikaattorista muutaman. Jotkut parlamentin jäsenet, minä itse mukaan luettuna, esitin näitä hieman lisää ja meidän varmasti on jotain valintaa tehtävä ja näin kuitenkin säilytettävä tärkeimmät esitetyt seikat, mutta jotain siis esitettävä lisään komission ehdotukseen, mutta ei kuitenkaan liikaa. Ja sitten vielä pari huomiota lopuksi itselleni tärkeitä seikkoja. Ja jotkut reagoivatkin myönteisesti näihin. Olisi tärkeää että niin sanotut sosiaaliset yritykset, joiden tavoitteena ei ole voiton saaminen, vaan voiton jälleen investoiminen, eh, ad hoc lainsäädäntöä on joissain maissa jo näihin sosiaalisiin yrityksiin liittyen, mutta ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, kun ajatellaan yhteisiä taloudellisia ja sosiaalisia seikkoja tulisi katsoa, miten mm, mahdollistetaan eh, tai mahdollistettaisiin näiden sosiaalisten yritysten mukaan tulo ohjelmaan Ja sitten tämä mm, yritystulo eh, todella mielenkiintoinen asia. Kyse ei ole varsinaisesti klusterista, vaan tällaisesta eh, toisiinsa kytköksessä olevasta eh, kokoonpanosta, jossa ehkä tuotantoa ja muuta osaamista yhdistetään toisiinsa. Ja näin voidaan tarkastella eh, yhteen liittymänä tällaista yritysten ketjua. En tiedä, ehkä kannattaa miettiä, mikä olisi tässä parempi käsite kuin ehkä Enterprise eh, Network, mutta kuitenkin eh, tällä tavalla pyritään mahdollistamaan parempi arvoketju pk-yrityksistä puhuttaessa. Tässä kaikki ja pahoittelen, jos tämä puheenvuoro tässä hieman venähti pitkäksi. Kiitoksia. No eipä se haitannut. Edustaja Rybil varjoesittelijänä EPPstä. Hän puhuu hieman myöhemmin Aldesta. Telitska. Uh, uh, kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia rouva Toijalle. Meillä oli jo syvempi keskustelu aikaisemmin. Alden ja minun tarkistukset otettiin hyvin mukaan tuohon kompromissitarkistuksiin, jota voi puhua hyvin lyhyesti. Tämä teksti tarvitsee vain hieman hienosääntöä. sääntöä muutamia epäselvyyksiä ja muutamia toistoja ehkä voidaan poistaa. Eli voisimme näitä tutkia vielä, noita liitteitä esimerkiksi, siellä on jonkun verran toistoa. Toisaalta sitten tämä tuki sektoraalisille PK-yrityksille, se on mainittu siellä pari kertaa, mutta ehkä näitä voidaan vielä katsoa tarkemmin ähm, valmistelijan kanssa. Haluaisin valmistelijan kysymykseen vastata. Hän puhui hänelle rakkaista kysymyksistä, esimerkiksi Erasmuksesta. Tämä on oikein hyvä kommentti, mitä hän sanoi. Oli kyseessä sitten nuoret tai muut, niin ehkä tässä pitäisi puhua aloittelevista yrittäjistä. Mutta hieman epäilyksiä minulla on tämän Erasmus-luonteen osalta, koska jos aloitan yrityksen, niin minun pitäisi sitten huolehtia tästä yrityksestä – eikä ehkä sitten voi lähteä hyvin pitkäksi aikaa muualle, joten ehkä joku lyhyempi ajanjakso olisi parempi. Mutta tämä on oikein hyvä ajatus, mitä valmistelija esitti, ja myöskin tämä verkosto, yritysverkostoajatus, se on kiinnostava. Voisimme pohtia, että kuinka paljon se on meidän roolimme ja tehtävämme tukea näitä yrityksiä ja yritysverkostoa niin tässä pitäisi ehkä hieman hienosääntää, mutta en nyt puhu tämän enempää. Me laadimme kompromissi tarkistuksia ja varmasti pääsemme hyvin nopeasti tässä asiassa loppuun asti. Ja pidän erittäin hienona sitä, että valmistelija on ottanut tarkistusehtoisuukseni huomioon. Kiitoksia. Ää... Kiitoksia. Edustaja Metsvihreistä. Niin, joo, kyllä. En sano tänään paljonkaan. Hyvä työ on käynnissä. Esitimme tarkistuksemme, joka koskevat kestävyyttä ja voimavaraa tehokkaasta yhteiskuntaa ja taloutta. Se menee kilpailukyvyn kanssa käsikädessä eteenpäin. Lisäksi sitten me vaatimukset liittyvät valvontaan ja raportointiin PK-yrityksissä nämä ovat aika epämääräisiä, kun verrataan tämänhetkiseen kosmeohjelmaan. Ja sitten jos tarkastellaan pk-yritysten erityistarpeita, niin Kosmessa meillä oli kyllä hyvä, hyviä muotoiluja, jotka kohdistuivat tietyihin kohderyhmiin. Yrityskulttuuri, koulutus ja niin poispäin. Ja sitten puhuttiin siitä, mitä pk-yritykset sellaisena tarvitsevat – jotta esimerkiksi saisivat rahoitusta riittävästi, vähennettäisiin hallinnollista taakkaa ja erityisesti tässä viitattiin myös tuohon neuvontayksikköön, joka luodaan InvestEUn puitteissa. Ja mielestäni tämä yhden asioimispisteen käytäntö olisi hyvä. Odottelen sinulla siis tätä tehtävää työtä ja kiittelen esittelijää siitä, että hän on pohtinut näitä tarkistuksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Guesta. López Mervejo. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä työstä. Hänen kompromissiehdotuksensa ovat hyviä ja näin pääsemme laajaan yhteisymmärrykseen näistä asioista, jotka eivät todellakaan ole yksinkertaisia. Ja on hyvä, että voidaan hieman puhua näistä sisämarkkinoiden negatiivisistakin vaikutuksista, joita niillä voi olla, negatiivisista vaikutuksista, joita niillä voi olla unionin jäsenmaihin. Meidän mielestämme on hyvä, että tässä on otettu huomioon se, että kuluttajat ja kansalaiset ovat mukana erilaisissa koulutusprosesseissa ja, prosesseissa ja, ja päätöksentekomenettelyissä. Ja hyvä, että tämä COSME-ohjelma, siihen on otettu nämä tietyt säädö, sää, säädöt. Tämä menee mielestämme nyt hyvään suuntaan ja meidän mielestämme tästä pitäisi tehdä operatiivinen, toimiva. Ja myös uuden tyyppisiä yrittäjiä pitää ottaa huomioon, aivan kuten valmistelija sanoi, tällaiset sosiaalisesti orientoituneet yritykset pitää erityisesti ottaa huomioon, ja mikroyritykset ja pk-yritykset. Ja meillä on erilaiset tutkimuskeskukset ja yliopistot ja muut, joilla on paljon tietoa. Niitä pitää ottaa mukaan myöskin tähän. Ja ei voida jättää vain markkinoiden armoille tätä toimintaa täysin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla tila näille yrityksille. Niistä pitää tehdä näkyviä, niille pitää antaa rooli ja tehtävä ja niiden pitää antaa kasvaa. Mielestämme tämä on hyvä hetki poliittisesti ja sosiaalisesti on hyvä, että työntekijät ja niiden edustajat saavat tilaa, erityisesti Euroopan tasolla. Ja näin voimme vaikuttaa yrityks, yritystoimintaan, voimme parantaa digitaaliaikakaudella niiden mahdollisuuksia. Eli tässä on paljon, paljon pöydällä ja toivottavasti saamme tästä hyvän kompromissin aikaiseksi. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Kolicek seuraavana. Děkuji. Eh, myslím, že eh, tři poznámky. Kiitos. Minulla on tässä kolme huomiota. Ensinnäkin PK-yritykset ja näihin liittyvät osuuskunnat, yhteenliittymät, niitä olisi myöskin tuettava – sosiaaliset yritykset erityisesti ansaitsisivat tukea. Ja sitten yrityshautomot ovat tärkeitä. Ja tärkeää olisi huomioida ne myöskin Erasmus-ohjelman yhteydessä, koska Erasmuksen olisi nimenomaan rohkaistava yritysten perustamisen. Mr. Schmidt, Ger- Kiitoksia. Grow-pääosastolta edustaja Schmidt. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille. Yhteismarkkinaohjelman tavoitteena on parantaa markkinoiden toimimista ja samalla suojata myös sen eri sidosryhmiä. Haluaisimme lisätä teollisuutemme kilpailukykyä, varsinkin pk-yritysten toimintakykyä, joten mielestäni on hyvä, että tässä ohjelmassa ollaan mukana. Ja meidän mielestämme tässä saavutettu edistys on erittäin tärkeää. Ehkäpä tekninen kysymys, joka liittyy nuoriin yrityksiin, yrittäjiin. Tässä puhutaan pikemminkin yrityksen iästä eikä yrittäjän iästä, eli tämä ei ole nuorille ihmisille sinänsä, vaan ihmisille, jotka perustavat yrityksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille. Uh, thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Ja viimeiset kommentit sitten esittelijä. Toija, olkaa hyvä. Naturalmente con Rubik magari avremo uno scambio. Rubikin kanssa voimme ehkä tästä vielä jatkaa kahdenvälisesti mutta eh, rakentava panos ilman muuta häneltä ja rakentavia kaikki muutkin puheenvuorot. Uskon, että tässä on oikein hyvä pohja onnistuvalle työlle ja eh, huomenna voidaan vielä hioa tätä joidenkin kohtien osalta. Mitään suurta ristiriitaa ei näyttäisi olevan. Ja mielestäni parantaminen, laajentaminen tämän hyödyllisen ohjelman osalta, vahvistaminen on tärkeä asia. Seikat, jotka eivät tässä vaiheessa tunnu tärkeiltä, saattavat sitä hyvinkin olla tulevaisuudessa ja siksi kannattaa miettiä, mitä kaikkea mahdollisesti on syytä ottaa mukaan tähän asiayhteyteen. Kiitos. Uh, thank you Thank you very much. Kiitoksia. ITRE-äänestys 3.12. IMKossa johtavana valiokuntana 22.1. Näin siirrytään seuraavaan kohtaan. ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen on kyseessä. Ehdotuksen tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät purkamaan ydinlaitoksia, kun ne ovat saavuttaneet elinkaarensa viimeisen osion. Ja tämä ehdotus pohjautuu artikla 2003 Euratom sopimuksessa, mikä merkitsee puolestaan sitä, että neuvosto hyväksyy tämän sen jälkeen, kun se on konsultoinut Euroopan parlamenttia, mutta sillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta seurata parlamentin näkemystä. Esittelijä Peter Korumbachev, olkaa hyvä. Благодаря ви, господин председател. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegojen niistä tarkistuksista, joita olen saanut. Ja haluaisin tuoda esille suurimmat pääajatukset tässä eri poliittisilta ryhmiltä. Jos nyt katson näitä tarkistuksia, joita on laadittu, niin GUE ja vihreät vaikuttavat haluavan aktiivisempaa EUn osallistumista – näissä ohjelmissa. He ehdottavat, että prosentuaalista määrää nostettaisiin 50-60 prosenttiin tässä rahoitusosuuksissa siis. Ja EUn rahoitusosuutta siis pitäisi nostaa. Näin ehdotetaan. Komissio ehdottaa myöskin, että sen pitäisi vähentää joitakin se sitoumuksiaan. Bohunitsessa EUn osuus on 60 prosenttia ja Bohunitsessa 63 prosenttia ja e, tässä komissio ehdottaa, että tätä prosentuaalista määrää vähennettäisiin 50 prosenttia. Edustaja Langen myös sanoi, että kun maa tekee päätöksen lopettaa ydinvoiman käytön, niin sen pitäisi myöskin antaa sille tarvittavat rahoitusmäärärahat. E, Mutta Bulgarian tai Slovakian tai Lituen, Liettuan tapauksessa tällaista päätöstä ei tehty itse. Tämä päätös tehtiin Euroopan unionissa. Ja se oli ehto näille maille, jotta ne voivat liittyä Euroopan unioniin. Muut kollegat ovat huolissaan, koska he uskovat, että rahoitusosuus EUn puolelta – sitä ei saisi käyttää mitenkään ennakkotapauksena tulevaisuuden varalle. Mutta nämä eivät kuitenkaan ole mielestäni kovinkaan perusteltuja huolenaiheita, koska jos ajatellaan Kosutuin ja Bohunitsen lopettamista, ne olivat ennakkoehtoina sille, että nämä maat pystyivät liittymään EU-hun. ECR-ryhmästä kollega ottaa huomioon tai ottaa esille kolmannen maan kysymyksen ja sen siinä yhteydessä on tärkeää myöskin järjestää ryhmä yhteisen tutkimuskeskuksen yhteydessä, joka hyödyntää kaikkia tietoja, ottaa, vetää yhteen kaikki tiedot. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä ei ainoastaan Euroopan unionille, vaan myös koko maailmalle. Ja ydinlaitosten käytöstä poistamisohjelmia ei pitäisi mitenkään väärinkäyttää poliittisesti. Ne osapuolet, joilla on asiantuntijuutta käytöstä poistamisesta, niiden pitäisi jakaa nämä tiedot näiden maiden kanssa sekä koko maailman kanssa. Tästä ei pitäisi olla minkäänlaista rahoitusosuuksien maksimimäärää. Se, mitä komissio ehdottaa, on 50 prosenttia, mutta minä ehdottaisin minimi rajaa EUn rahoitusosuudelle. Tästä voisi tulla selkeä sitoumus Euroopan komission puolelta. Näin ollen voitaisiin päästä näihin tavoitteisiin, joita on asetettu Bulgarialle, Bulgarialle ja Liettualle ja muille maille. Ei ole mitään suuria eroja vihreiden kuen välillä, mutta joitakin jakolinjoja kuitenkin EPPn osa- os- keskuudessa. Kiitoksia. Uh, thank you. Thank you very much. Uh. Kiitos. Sitten Rohan, I can say that uh, quite in general, I support uh, the colleague's proposal for uh, his amendments. Um, I would like... Yleisesti ehtoimme tukea tätä tarkistusehdotusta ja myöskin niitä kollegoita, jotka ehdottivat tarkistusta, mitä tulee poikkeukselliseen EU-rahoitukseen. Uh, näiden käytöstä poisto-ohjelmien osalta, koska tässä puhutaan Kosloduesta, Bohnicesta ja myöhemmässä vaiheessa Igna-liinasta, kun siihen tullaan, niin näissä todellakin puhutaan poikkeuksista eikä yleislinjauksista oman ryhmämme ja Euroopan komission yleislinjaushan on sellainen, että jäsenmaat, jäsenmaiden ydinvoimateollisuus vastaa jätteen käsittelystä ja käytössä poistamisesta. Se, mutta ymmärrän kyllä, että tässä kollega haluaa painottaa juuri tätä seikkaa, ei sitä unohdeta. Yhteisrahoitusastetta, kun tarkastellaan, niin kuin Kombatsev tässä totesi, niin ne tarkistukset, joita me esitimme tähän kohtaan Koslodin ja Pohjanin osalta, esittävät, että unionin yhteisrahoituskynnys tulisi määritellä sen yhteisrahoituksen mukaiseksi, joka on näissä ennako- edeltävissä ohjelmissa ollut. Eli pitäisi voida luottaa siihen, että todellakin EU-rahoitusaste näiden kolmen osalta on se, mitä on sanottu. Ja kiitos todellakin oikein hyvästä yhteistyöstä esittelijälle. On behalf Kiitoksia EPPstä. Edustaja Langen, olkaa hyvä. Vielen Dank. Ich war... Kiitoksia. Pahoittelen, koska olin äänestyksessä Ekonissa ja siksi tulin myöhässä tänne. Kollega Kurumbachev on tehnyt meille esityksen, joka pääosin voidaan hyväksyä. Joka tapauksessa tässä yhteisrahoitussäännöstöissä olisi jotain huomautettavaa. Tähän ehdottaa, että sen sijaan, että meillä olisi maksimaalinen 50 prosentin yhteisrahoitusosuus, meillä olisi 60 prosentin vähimmäistaso. Se ei vastaa muita rahoitusohjelmia. Koska tässä nyt ei ole kysymys mistään pikkurahoista, vaan kolminumeroista miljoonaluvuista, niin täytyisi tarkastella sitä, että tähän suhtaudutaan todella vakavasti ja katsotaan sitten, mitä näkemyksiä tähän tulee. Tarkistuksessa 5 ja 6 on komission vaatimus, eh, joka on poistettu, ja että varat voitaisiin jakaa toisella tavalla. Komission ehdotus kuitenkin minusta on hyvin vakuuttava. Nämä käytöstä poistetut laitteistot Slovakiassa ja Bulgariassa mahdollistavat sen, että monivuotisen rahoituskehityksen puolessa välissä voidaan sitten rahat suunnata muualle, jotta voidaan rahoittaa muuta. tämän pitäisi olla yhteisetujen mukaista, että jäsenvaltioiden ydinvoimalaitoksia voidaan käytöstä poistaa oikea-aikaisesti ja voidaan ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin. Korumbatsum totesi, että meillä on 21 tarkistusta tässä yhteydessä. Meidän ryhmästämme on yksi. Se koskee tietojakoa numero 21, jota ehdottomasti tietysti puollan. Se on edustaja Grostetilta. Myös tarkistukset Aldesta ovat meidän mielestämme hyviä. Hyvien käytäntöiden vaihtaminen. Ja sitten ECRn ehdotukset, niistä täytyy vielä keskustella ja kollega Harmsen ja Siluagan ehdotukset Guesta jotka koskevat myös tätä vähintään 60 prosentin yhteisrahoitusosuutta. Ja uskon, että me emme tarvitse mitään varjoesittelijäkokousta, vaan voimme tehdä äänestysluettelon ja sitten äänestetään tästä sen mukaisesti. Sillä näiden eri näkemysten välillä ei ole mitään järkeviä kompromisseja. Joko se, mitä komissio ehdottaa, tai sitten tätä nostetaan, se on enemmistöpäätös. Kompromissia ei ole oikein mahdollista tässä suhteessa saada aikaiseksi. Siksi pyytäisin, että voimme äänestää tästä marraskuun loppuun mennessä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos kollega. Edustaja Kohlitschek seuraavana. Děkuji za slovo. Myslím si, že... Kiitokset. Herra Lange, niin kuin yleensäkin aina, on tässä taas kerran osoittanut, kuinka johdonmukaisesti hän ajattelee. Mitä tulee yhteisrahoitusasiaan, voin olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Tai kynnykset, niin tässä näitä ääripäitä tarkastellaan, ehkä olisi syytä äänestää tästä, koska mahdollinen minimi tai maksimi eh, todellakin on selvitettävä, puhutaanko tässä nyt 50 vai 60 prosentista. Silloin ei ole kyse samasta asiasta, niin kuin herra Langen totesi. Ja Korunbashev mm, totesi, että tässä ei ole kyse ennakkotapauksesta, joka tulevaisuudessa voisi vaikuttaa siihen, miten menetellään ydinvoimaloiden suhteen jatkossa. vaan kysehän on pikemminkin liittymissopimuksesta ja niiden paikkansa pitävyydestä. Ja kun äänestämme, on ymmärrettävä, eh, onko tällä asialla merkitystä eh, myös eh, tulevaisuutta ajatellen liittymissopimuksille maille, jotka nykyisellä neuvottelevat niistä, vai eikö tällaista yhteyttä ole? Kiitoksia. Hyvä kollega. 55 hän on kompromissi. Ei, ei, kyllä tiedän, tiedän, tiedän, tiedän. Tämä oli vitsi vain. Tämä on vain vitsi, vitsi, vitsi. Tietysti olette oikeassa. Nyt haluaisin pyytää Euroopan komission edustajaa energiapääosastolta Massimo Gariba. Teillä on puheenvuoro. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Pari asiaa haluaisin sanoa. Ensinnäkin ydinturvallisuus on meidän prioriteettimme komissiossa ja nämä ohjelmat osoittavat EUn solidaarisuutta suuresti. Lisäksi haluan kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat muistuttaneet siitä, että tämä on todellakin jäsenvaltioiden tehtävä huolehtia niiden käytöstä poistamisesta. Ymmärrän, että kun tässä puhutaan näistä raja-arvoista ja siitä, että pitäisikö sen olla yhtä tai toista, ja että mikä on solidaarisuuden taso, solidaarisuuden taso, jota komissio ehdottaa, on rahoitustarpeiden linjan mukaista, mukainen. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että suunnitelmien mukaan 2025 vuoteen mennessä saadaan tämä Bonuhitsen ydinlaitos poistettua käytöstä. Ja rahoitus, yhteisrahoitus on ollut näissä ohjelmissa tärkeänä piirteenä. Se on osoittanut, että jäsenvaltioiden osuuden lisääminen tuottaa tulosta. No, mitä sitten tulee viimeisimpiin tietoisiin? Tämä on, ja tiedon jakamiseen. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista näissä ohjelmissa. Tieto, jota saadaan veronmaksajien rahoilla, jota on investoitu näihin käytöstä poistamisohjelmiin. Se on erittäin tärkeä osa tätä koko ohjelmaa. Komissio sekä yhteinen tutkimuskeskus tukee tämän tiedon jakamista. Kiitoksia. Uh, thank you. Thank you very much for your remarks. Kiitoksia, kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Ja kysyisin kollega esittelijältä, Peter Kovacevilta, voisitko päättää tämän keskustelun? Да, благодаря ви, господин председател. <clears throat> Първо искам да подчертая, че специално когато... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että kun Bulgariasta ja Slovakiasta puhutaan, niin nämä maat ovat hyvä esimerkki kyllä käytöstä poistamisesta. Todellakin malli, jota olisi mahdollista soveltaa myös muihin maihin. Ohjelma 2025 Slovakiassa saataan päätökseen ja Bulgariassa 2030 mennessä. Näin on suunniteltu. Bulgarian osalta 63 miljoonaa suunnitteilla tuleville seitsemälle vuodelle, ja tämä vastaa yhdeksää per vuosi ja kahdeksan miljoonaa sitten per vuosi Bulgarian osalta. Liittymisneuvottelujen yhteydessä nämä seikat nostettiin esille. 400 miljoonan arvosta. Nämä tuottaisivat energiaa, jos näitä sopimuksia ei olisi tehty, mutta näin ei ole nykyään. 9 miljoonaa vuosittain on tilanne nykyisellään ja edelleenkin keskustellaan mahdollisuudesta alentaa tätä 8 tai 7 miljoonaan. Eli ei voida todellakaan puhua mistään eurooppalaisesta solidaarisuudesta tässä yhteydessä yhteinen eurooppalainen järjestely tietojenvaihtoon liittyen eh, ehdotus, eh, jota ALDE ja EPP-kollegat ovat esittäneet, eh, voi olla ihan hyvä. Olisi tärkeää institutionalisoida tieto yhteisiin työryhmiin tai yhteiseen tutkimuskeskukseenkin jopa, siis se tieto, jota nyt näistä ohjelmista saadaan. Tällä tavalla asiantuntemus eh, ja tiedot näistä lopettamisohjelmista voidaan ikään kuin yhdistää, pulata yhteen ja näitä yhteen koottuja tietoja sitten tarvittaessa voitaisiin hyödyntää muidenkin maiden osalta. Tätä pitäisimme mielekkäänä ja järkevänä. Kompromissi eh, näiden vähimmäis- tai enimmäiskynnysten osalta ei tule olemaan helppo ja kannattaa näin ollen jäädä odottelemaan varjo Estilön kanssa järjestettävää kokousta ja sen jälkeen sitten äänestää asiasta. Thank you very much, colleague. Kiitokset, hyvä kollega. Vielä yksi huomio, olkaa hyvä. Voidaan tietysti puhua siitä, olisiko jatkokäyttö ollut järkevä vaihtoehto. Kyllähän sitä keskustella voidaan, mutta tätä ei huomioitu liittymissopimuksessa näin. Te tässä viittasitte eh, vastuuseen, joka jäsenmaalla on, ja sitten näihin ylijäämiin. No nämä nyt ovat fakta. Eh, tästä asiasta tietysti saattaa haluta sanoa monta mieltä, mutta eh, ei voida lähteä laskemaan näitä arvojen suhteita tällä tavalla. 1,2 miljardistahan tässä kuitenkin on kyse, kun kokonaissummasta puhutaan. Eli ei voida sanoa, että tässä olisi saatettu huonoon asemaan nämä kaksi jäsenmaata, jotka aikoinaan tällaista liittymissopimuksesta olivat valmiit sopimaan. Ja jos nyt todellakin suuresta eh, ydinvoiman turvallisuudesta puhutaan komission suulla, niin eh, voidaanko tämä asia taata kaikkien jäsenmaiden osalta, esimerkiksi Ranska? keskustella tästä voidaan, mutta kompromissiin varmasti ei päädytä, eikä varjoesittelyn kokouksesta sinällään ole hyötyä, koska ei tässä nyt ole kovinkaan monta tarkistusehdotusta tehty, 21, ei siihen mitään varjoesittelyn kokousta mielestäni tarvita. Kiitos. Herra esittelijä tietysti tästä sitten tekee päätöksen. Ja jos mm, kommentteja haluatte esittää, niin nyt on sitten esitettävä. Председател, за мене винаги има нужда от... Kiitoksia puheenjohtaja. No, luulenpa, että meidän pitää pitää varjoesittelijöiden kokous, ainakin yksi sellainen. Vaikka saattaisinkin tulla siihen johtopäätökseen, että kompromisseja ei laadita, mutta on muutama poliittinen ryhmä, joka tukee minun ajatuksiani ja ehkä joitakin muita ryhmiä, jotka tukevat herra Langen ajatuksia. Liittymisprosessissa tiettyjä maita kohtaan esitettiin uhkavaatimus näin, liittyen näihin ydinvoimaloihin. Ja tämän uhkavaatimuksen esittänyt osapuolen pitäisi myös vaikuttaa tähän poistamis, käytöstä poistamisprosessiin. Jos käytöstä poistamista vaaditaan syystä tai toisesta, niin sitten sille pitäisi antaa tarvittavat rahoitusresurssit myöskin. Jos maa pakotettiin tekemään tänä päätös liittymisprosessin myötä, niin sitten tämän osapuolen pitäisi ottaa täysi rahoitusvastuu tästä käytöstä poistamisesta. Tässä puhutaan yhdeksästä miljoonasta per vuosi Bulgarian osalta ja kahdeksan miljoonaa per Slovakian osalta per vuosi. Ja puhuin myös niistä volyymeista, joita ydinvoimalla tuottaisivat nyt, jos ne olisivat täysin operatiivisia. Se olisi paljon suurempi arvoltaan kuin ne rahoitusosuudet, joita näille maille on tällä hetkellä annettu. Gemes. Kiitokset ja sitten. Sopimus komission kanssa, ja mitä Bulgarian tulee ja Balkanin alueeseen ylipäätään, niin energia on pulaa alueella tämän vuoksi eikä komissio ole tähän ongelmaan millään tavalla apua tuonut. Ja siksi on varsin loogista nyt esittää, että osuutta lisättäisiin. Se on ihan looginen esitys. Ja jos te nyt loogisesti ajattelette ja asioita tarkastelette, niin ymmärtänette kyllä tämän logiikan varsin hyvin. No jos nyt asia yritän loogisesti ajatella, niin ehkäpä tässä tarvitaan varjoesittelyn tapaamista, koska emme muutoin tässä asiassa oikein pääse mihinkään suuntaan, koska kollegat haluavat keskustelua jatkaa. Voimme äänestää 20 tarkistuksessa. En ymmärrä, mikä tässä on ongelmana, mihin varjoesittelyn kokousta tarvitaan. Virallinen kokous. Uh, okay, okay. Our, our meeting is absolutely official. Totta kai, totta kai virallinen kokous on tässä on käynnissä. Mutta esittelijä tekee tämän valinnan. Tämä on sääntö, joka pätee täällä valiokunnassamme. Ehkäpä kollega ymmärrän hyvin teidän mielestänne, että tätä ei tarvita tai tarvittaisi. Mutta päätös on siis teidän. Niin, kutsuisin ensi viikolla kaikki kollegat varjoesittelyiden tapaamisen, eli kaikki olette todella tervetulleita. Ja jos ette pidä osanottoa tärkeänä, älkää sitten tulko. Joka tapauksessa ensi viikolle Strasbourgin suunnittelen eh, tällaisen kokouksen järjestettäväksi ja halutessanne voitte osallistua. 3. Eh, joulukuuta valiokuntaäänestys. Sitten 11. Samantyyppinen, hyvinkin samantyyppinen aihe siis. Ehdotusneuvoston asetukseksi Liettuossa sijaitsevan Ignaliinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poiston avustusohjelman perustamisesta. Oikeusperustahan ei vaadi parlamentin kuulemista, mutta neuvosto silti päätyi parlamentin kuulemiseen. Eli tilanne on sikäli tässä erilainen kuin äskeisessä Slovakian ja Bulgarian ohjelman tilanteessa. Ja komissio ehdostaa tällaista avustusohjelmaa, Ignalina-ohjelmaa, ja sitten vuosille 2021-2027 myös budjettia tälle ohjelmalle. Rebecca Hams esittelijänä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Alustava huomio ensin. Se kytkeytyy keskusteluun, jota Kulitsekin, Langenin ja Kulubashevin välillä käytiin. Ne kolme ydinvoimalaa, joita tarkastellaan näissä kolmessa esityksessä. Inna-Liina Konsladu ja Bonutsit ovat sikäli samalla linjalla, että liittymisneuvottelussa todettiin, että niitä ei voisi uudelleen järjestää ja asiantuntijat, Euratom asiantuntijat keskustelivat asiasta ja tuolloiset turvallisuusvaatimukset huomioitiin ja kun näitä asioita tarkasteltiin, pidettiin mielessä Tsernobyl ydinvoimalla onnettomuus, koska sen reaktorit ovat hyvin samantyyppisiä kuin näiden kolmen ydinvoimalan reaktorit. Ja pidän hyvänä edelleenkin sitä, että tuolloin yksimielisesti tällainen päätös tehtiin. Mutta ymmärrän ja olen sitä mieltä kyllä, että unioni myöskin näin sitoutui siihen, että se olisi valmis hoitamaan suurenkin osan näistä pois, käytöstä poistokustannuksista ja usean otteeseen on jo kommentoitu sitä, miten suuri EU-osuuden tulisi olla. Ignalina osalta. Olen työstänyt tässä nyt käsitteillä olevaa ehdotusta ja mm, haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä riippumatta siitä, olitte mukana kokouksessa vai ette. Kaikki kuitenkin rakentavasti osallistuivat asian käsittelyyn. 53 tarkistusta kaiken kaikkiaan, 18 näistä minulta itseltäni. Ja voin todeta, että tärkeimmät aiheet, joista keskusteltiin, olivat sellaisia, että varjoesittelijöiden enemmistö tuki sitä, että Ignaliinan yhteydessä 86 eh, prosenttia olisi tämä osuus, että sitä ei laskettaisi alaspäin. Varjoesittelijöiden enemmistö myös toivoi, että varat, jotka välitetään Liettualle, eh, kohdennetaan eh, suoraan ydinvoimalan purkutoimenpiteisiin. Ja meidän mielestämme on erittäin tärkeää se, että tiedot, joita sitten saadaan tästä purkuoperaatista, tallennetaan siten, että niitä voidaan vastaavissa muissa tilanteissa hyödyntää, mutta jos uutta organisaatiota ollaan perustamassa, niin silloin tietysti tarvittaisiin myös uudet rahoitusjärjestelyt, e, ja sellaista ei kuitenkaan purkusuunnitelmien yhteydessä vielä oltu esitetty. Sitten summa, joka Liettualle tulisi maksaa seuraavan MFFn puitteissa, esittelijöiden enemmistö katsoo, että summa, jota Liettua on esittänyt, 780 miljoonaa, että se on, olisi perusteltu ja pohjaa hyvän suunnitelman Itse olen käynyt paikan päällä enkä tuolloin tavannut pelkästään mm, hallintoa ja ministeriä, vaan myöskin Everden edustajia, komission edustajia, eikä kukaan paikan päällä yhtään epäillyt sitä, että 780 miljoonaa ei kävisi päinsä, ei komissionkaan edustaja. Tuolloin komissio esitti vain epäilyksensä eh, näihin teknisiin seikkoihin liittyen, eli mikä on seuraavan eh, rahoituskauden puitteissa mahdollista, mutta tämä varsinainen summa ei tuntunut ongelmalliselta. Herra Langen sitten perustelusta huomaan ja myöskin keskustelu osoitti saman, eli että 683 miljoonaa olisi tämä summa. Tämä ilmeisesti liittyy näihin viimeisimpiin kustannusarvioihin, joita komissio on tehnyt, mutta komissio on sitten hieman tasottanut etäisyyttä näihin arvioihin. Ja minua hieman hämmentää tällainen komission asenne, ensi viikolla kokous pidetään, mutta me olemme sitä mieltä, että tämä summa, jota Liettua on esittänyt, 780 miljoonaa, olisi ihan perusteltu, jos kuitenkin muistetaan se, että kaksi reaktoria tässä aiotaan purkaa. Olen ollut yhteydessä komissioon, eh, kahtenkin komissaariin, mutta ilmeisesti komission puolella vielä asiaa selvitellään energian pääosastossa lähemmin. Ja sitten Pinchet-kollega eh, tarkistuksessaan on esittänyt, voin tähän täysin yhtyä. Eli rahoitus Liettuassa, niin kuin näiden kahden muunkin voimalan osalta, on täysin poikkeuksellista menettelyä ja pohjautuu liittymisneuvotteluissa sovittuihin asioihin näiden kolmen jäsenmaan osalta. Kaikki muut mahdolliset käytöstä poistamishankkeet ovat sellaisia, että e, ydinenergiateollisuus ja jäsenmaat itse vastaavat näistä. Ja niiden tulisi pitää huoli siitä, että äh, riittävät resurssit mahdollistetaan äh, käytöstä poistamishankkeille. Mutta äh, valitettavasti tilanne ei välttämättä useimmissa jäsenmaissa tällainen kuitenkaan ole. Mutta siis nyt käsitteillä oleva asia ilman muuta on poikkeuksellinen eikä suinkaan mikään yleinen järjestely Euroopassa, Euroopan unionissa. Kiitos sitten. Herra Langen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä olisi hiukan eri mieltä kuin edellisessä kohdassa ihan siitä yksinkertaista syystä, että tässä on kyseessä yksi kaikkein suurimmista ydinvoimaloista. Ja koska käytöstä poistoarvion mukaan kustannukset, joita tintarkastustuomio on arvioinut Ignalinassa, ne olisivat yhteensä 5986 miljoonaa euroa. Bulgarissa 2600, Slovakiassa myös suurin piirtein saman verran 11 000 yhteensä. Ja tässä nyt ei ole kysymys, onko tässä 8-9 miljoonasta, vaan nimenomaan siitä, että tämä summa nousee. Ensimmäinen kommentti siis. Toiseksi kollega Harms on tässä pyrkinyt mahdollistamaan kompromissit, ja siksi suhtaudun tähän myös myönteisemmin kuin ensimmäiseen tapaukseen. Mutta suurin osa varjoesittelijöistä eivät olleet koskaan olleet enemmistö silloin, kun ristiriitoja syntyy. Kahdeksan eri puolueryhmää ja kahdeksan varjoesittelijää, kahdeksan ihmistä siis, ja kaksi suurinta puoluetta ovat aina saaneet yleensä enemmistön taakseen. Ja eh, edustaja Haussin kanssa olen vain eri mieltä siinä kysymyksestä, että tämä rauhanomainen ydinvoiman käyttö on hyvä asia. Ignalinan tapauksessa 300 miljoonaa euroa on jo käytetty tähän ja muistan, että itre vuonna 2008 kävi paikan päällä ja silloin vastuussa oleva insinööri sanoi, että meillä oli 30-40 tapausta, josta ilmoitettiin, nyt on yksi tai ei yhtään ja nyt täytyy poistaa kaikki käytöstä, mikä merkitsee sitä, että tässä aivan kuin näissä muissakin tapauksissa on liittymisopimuksen myötä syntynyt velvoite ja nyt tarvitaan kiireellistä poikkeusmenettelyä Kysymys onkin siitä nyt, että miten suuri on Liettuan osuus tänä päivänä. Poliittiset velvoitteet Liettualle, jos minun tietoni ovat oikean, ovat 14 prosenttia. Liettua kuitenkin vuodesta 2015 saa yli 20 prosenttia. Eli pieni maa. Ja tämän lisäksi täytyy katsoa sitten Tätä tapauksesta EPPn nimissä voin sanoa, että yhteisrahoitusosuus voisi ylittää komission ehdotuksen ja olisin valmis 86 prosenttiin. Sitten yhteissumma on tietysti vielä ristiriitainen. Ensinnäkin voimme vain puhua monivuotisen rahoituskehityksen varoista ja komissio on ehdottanut 552 miljoonaa, Harms 80, ja sitten täytyy katsoa sitä, mitä tässä vielä täytyy rahoittaa. Ja näin ollen minun kysymykseni komission virkamiehille olisi, onko meillä nyt oikea-aikaisia lukuja tästä kysymyksestä? Ja uskoisin, että jos me täällä voidaan, voimme saada aikaiseksi järkevät luvut, järkevä kompromissi, niin silloin se on hiukan enemmän kuin se, mitä edustaja Harms on ehdottanut. Ja siitä syystä minun tarjoukseni EPP puolelta olisi 680 90 miljoonaa Ja näin sitten olemme myös todenneet, että miten otamme huomioon pienen maan vaikeudet, jotta se pääsisi niistä yli. Kiitoksia. Thank you very much. Koli Kolumbashev. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tuen tätä Rebecca Harmsin eh, esitystä ja tuen myöskin sitä, että rahoitusta lisättäisiin eh, ydinlaitosten käytöstä poistamiseen. Ja olen tyytyväinen siitä, että edustaja Laakinen on nyt erilainen lähtökohta kuin mitä hänessä, hänellä oli tuossa aikaisemmassa asiassa. Meidän pitää puhua siitä, että miten Liettua osallistuu tähän, ja se pitäisi olla 40 prosenttia Liettuan osalta ja 14 prosenttia ja 86 prosenttia sitten komission osalta. Ignaliinan tapaus on hyvin erilainen kuin mikä tässä Bulgarian ja Slovakian tapauksessa oli Eli kyseessä on Tsernobylin tyyppinen reaktori. Ja Lietossa on tällainen RBMK-yksikkö, kun taas Bohunitsessa ja Kosluduissa on erilaiset reaktorit, erilaiset yksiköt. Ne eivät ole tällaisia Tsernobylin tyyppisiä yksikköjä. Minä itse olen insinööri ammatiltani ja tiedän nämä asiat. Haluaisin antaa tukeni myöskin sille ajatukselle, että meillä olisi tietyt osoitetut varat, jotka kohdennettaisiin tiedon levittämiseen. Ja sen pitäisi olla erillinen rahoitus kuin mitä on annettu tai mitä myönnetään käytöstä poistamiselle ja tuen edustaja Langenin ehdotusta lisätä rahoitusta 683 miljoonaan. Ja ehkäpä hän saattaa sitten haluta lisätä sitä vielä 780 miljoonaan. Nämä kaksi reaktoria Ignaliinassa, ne pitää poistaa käytöstä 2038 vuoteen mennessä, eli meillä on 20 vuotta vielä jäljellä. Jos me lykkäämme tätä rahoitusta, niin tästä tulee vielä kalliimpi, kalliimpi asia, kun vuodet vierivät. Kiitoksia. Thank you very much. Mrs. Kiitoksia. ALDE tukee sitä, että tätä rahoitusosuutta lisätään Ignalinan tapauksessa. Ja pitää ottaa huomioon myöskin poliittinen kompromissi tai sitoumus, joka Liettu on tehnyt. Tietysti se vaikuttaa asiaan. Aivan kuten muutkin ryhmät, me olemme vakuuttuneet siitä, että Euroopan unionin varoja pitää asteittain antaa tähän ydinlaitoksen käytöstä poistamiseen. Tietysti meillä pitää olla tässä myös tavoitteena se, että tietoa lisätään ihmisen keskuudessa ja pitää myös taata tulevat työt ja katsoa, mitä tulevien ydinvoimaloiden rakentamisten osalta Euroopan unionin jäsenvaltiossa tapahtuu. E- e- ydinlaitosten käytöstä poistamisohjelmien se on erittäin tärkeää, että näitä ydinlaitoksia poistetaan käytöstä asteittain ja niiden, niin, ne saattavat vaikuttaa tietty, tietyllä tavalla ta- talouteen Euroopan unionissa. Meillä on tästä näyttöä. Eli meidän osalta ydinlaitoksia on se, meillä on sellaisia ydinlaitoksia, jotka ovat maailman vanhimpia. Ne ovat 30 yli, yli meillä on yli 90 laitosta Euroopan unionin alueella, jotka pitäisi poistaa käytössä ainoastaan Euroopan unionin alueella. Eli tuemme esittelijää tässä työssä ja hän pystyy varmasti parantamaan tekstiä näiden muutosehdotusten perusteella. Kiitoksia. Thank you very much. Eh, madame. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kohlitschek. Děkuji za slovo. Kiitos puheenjohtaja. Herra Langen, eh, se mitä sanoitte hieman kyllä nyt yllätti En tiedä. 14 prosenttia, ehkä niistä nyt ainakin tulisi sopia siis Liettuan osuudesta. Inflaatiosta emme voi tehdä arvioita tässä vaiheessa, mutta tämä koko hanke, operaatio, vienee parikymmentä vuotta. Ja nyt tarkastellaan siis tämänhetkistä tilannetta. Ja näin ollen Äh, ainakin neljäsosa tulisi tässä huomioida. Eli kannattaa todellakin äh, olla realistinen katsoa, miten nämä äh, eri mm, poistoon liittyvät menettelyt hoidetaan. Tässä ei puhuta pelkästään reaktorista, vaan myöskin polttoaineesta, ydinpolttoaineesta ja sen käsittelystä, loppukäsittelystä. Millä tavalla saa jotain hoitaa e, ja miten polttoaineen loppukäsittelykustannukset hoidetaan. Nämä seikat siis on myöskin muistettava. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Kollega Pocicis. Kiitoksia. Hyvät kollegat, varjoesittelijät ja esittelijä, niin minähän tunnen tämän aiheen erinomaisesti, koska kohta liittymistä me Euroopan unioniin on kulunut jo 14 vuotta. Ja poliittiset päätökset, joita olemme tässä suhteessa tehneet, ovat nyt jo tuttuja. Ja kollega sanoi tänään, että koska olette tämän sopimuksen allekirjoittaneet, No tietysti eihän silloin mitään keskusteluja käyty. Joko kyllä meillä oli ota tai jätä tilanne. Muuten emme olisi voineet liittyä EU-hun. Yhtäältä se oli pakko allekirjoittaa, toisaalta olemme kiitollisia tietysti Euroopan unionille siitä, että tämän kaltaiset päätökset tehtiin poliittisesti. Poliittisesti niitä on vaikea selvittää, mutta nyt puhutaan kuitenkin turvallisuudesta. Meidän täytyy tunnustaa se, että Liettuassa, kuten myöskin Bulgariassa ja muissa maissa, tunnemme olomme turvallisimmiksi. Tämä ydinvoimalla oli todella kovin vaarallinen. Eikä se läpäisy turvallisuustestejä. Kun puhutaan käytöstä poistosta niin, tai purkamisesta, niin minusta vaaditaan riittävästi varoja, jotta voidaan hoitaa asiaa näin. Siksi olen hiukan yllättynyt, kun komissio on ehdottanut sellaisia lukuja, jotka eivät ole riittäviä. Samassa komissio on ollut hyvin tietoinen todellisesta tilanteesta. Kun puhutaan Ignalinasta, ja keskustellaan myös monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin on ollut erittäin vaikeaa viestitä tällä lailla. Sillä on ollut hankala vakuuttaa mm, Euroopan komissio siitä, miten vaarallinen tämä ydinvoimala on. Vähitellen kuitenkin sitten saatiin riittävästi tietoa. Budjettivaliokunnan jäsenet menivät Liettuaan ja saivat oppia tästä todellisesta tilanteesta. Ja nyt nähdään, että pohja on aivan erilaista. Kaikki ovat samaa mieltä siinä, että työ täytyy viedä loppuun mahdollisimman nopeasti. Ja tässä todennäköisesti jatketaan 15-20 vuotta. Tätä myös tarvitaan, ei pelkästään turvallisuuden takamiseksi Liettuessa, vaan koko Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Käytetyn polttoaineen säilöntä tapahtuu tuolla kentällä ja meidän täytyy nimenomaan tuota varastoiluutta rakentaa – Muuten on mahdollista, että maaperä saastuu Liettuassa ja naapurimaissa. Ja tästä syystä haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olette samaa mieltä siinä, että ydinvoimat ovat vaarallisia, radioaktiivinen jäte on erityisen vaarallista ja että me tarvitsemme riittävää rahoitusta. Me ymmärrämme, että on tietysti vaikea saada riittävää rahoitusta tässä suhteessa, mutta haluaisin kiittää komissiota Ensinnäkin ensin suhtautui asiaan hieman vihamielisesti, mutta myöhemmin sitten komission ehdokkaat saivat oppia paljon, osallistuivat tähän prosessiin ja nyt käsittääkseni tämä yleiskompromissi, joka nyt on esillä, 14 prosenttia mm, yhteisrahoitusosuus on sellainen, jonka Liettua voi hyväksyä. Ja me pyrimme tekemään kaikkenemme, jotta tämä täytäntöön pantaisiin. Liettua tarvitsee nämä rahat, kuten myöskin naapuruusvaltiot, jotta voisimme toimia turvallisesti. Kiitoksia vielä kerran esittelijälle ja kollegalle. Director Massimo Garib. Massimo Garibba seuraavana energiapääosastolta. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ensinnäkin esittelijälle esittelijä on panostanut kovasti asiaan, käynyt paikan päälläkin eh, ennen kesää. Kannattaa muistaa, että turvallisuusongelmia liittyy tähän voimalaan. Tilanne on kuitenkin parantunut viime vuosina. Ja kaksi reaktoria ovat toimineet. E, ja nyt sitten näitä polttoaineelementtejä on varastoitu turvallisen varastoon. MFn osalta haasteellista on se, e, kuinka jatketaan e, käytöstä poistamishanketta. Tämä on nyt ensimmäinen näin laaja-alainen tämän tyyppinen poistohanke. Unionihan on rahoittanut 2020 kautena 1,1 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Sitten esittelijän huomioista rahoitus on kyllä huomioitu komissiossa ja myöskin Liettuassa 2028 kaudella eli eh, jatkuu pidemmälle eh, kuin eh, nyt käsitteillä oleva tuleva rahoituskehys. 1,331 miljardia on tämä arvio ja sekä Liettuan hallitus kuin komissio on huomioinut nämä arviot paikkansa pitäviksi. Nykyinen asetussuunnitelma Siitähän sovittiin 2014 ja sitten seuraavalle rahoituskaudelle 500 miljoonaa, ja tämä summa vastaa juuri sitä, mitä komissio on ehdottanut. Kannattaa myöskin muistaa se, että tämä summa liittyy kyseiseen poistohankkeeseen ja toisaalta myöskin kapasiteettiin voida käyttää näitä varoja tehokkaasti. Tämän rahoituskauden jälkeen sitten jäljelle jää aukko. Ja haluaisin kiinnittää jäsenten huomio myös siihen, että nyt ensimmäistä kertaa säädösehdotuksen puitteissa on huomioitu ohjelman rakennesuhteessa MFFään ja se, että komission tarkoitus on eh, jatkaa rahoitusta myös eh, kauden päätyttyä. Ja kysymys kuuluu, mitkä varat mahdollistaan käyttöön nyt ja mitkä varat sitten, jos niin myöhemmässä vaiheessa. ja tiedon jako, se nousi esiin useissa puheenvuoroissa ja voin varmistaa teille sen, että kun katsotaan tätä toista ehdotusta, jossa Kolmetsev on esittelijänä, niin varsin suuri osuus on nimenomaan JRCL esitetty ja siihen liittyen puhutaan myöskin varoista, jotka liittyvät nimenomaan tietojen mm, jakoasiaan. Eli komissio ilman muuta on avoin tämän tyyppisten ehdotusten tiimoilta. Ja vaikuttaa siltä, että on lähentymistä tämän 14 prosentin yhteisrahoitusasteen osalta Eli Liettuan poliittinen julistus on esittänyt tähän liittyvän tukensa. Toteaisin kuitenkin, että eh, kokonaisohjelmalle on katto 80 prosenttia, eikä tämä kuitenkaan sulje pois sitä, että tietyt toimet on mahdollista täysrahoittaa sataprosenttisesti juuri samoin kuin nykyiselläänkin tehdään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Niin, lyhyt kysymys. Meillä on kaksi komissioehdotusta nyt esillä. Ovatko ne nyt realistisia vai... Minä nyt enää oikein ymmärrä mitään teidän esityksen jälkeen. Onko järkevää nostaa sitä selkeästi vai ei? Mikä on sitten ratkaisu tähän? Voin vain todeta, että epäillä, epäröidä osaa minä itsekin. European Commission? The commission is stable. Komissio on tehnyt ehdotuksensa kesäkuussa ja kuten äsken yritin selvitellä, tässä lähdetään liikkeelle pois käyttöön käytöstä poistamisen rahoittamisesta. Ja tässähän nyt kuitenkaan ei voida ajatella, että tämä pätee suoraan näihin kahteen toiseen. On katsottava, kuinka paljon varoja voidaan asettaa tähän MFFään. Ja jos menettely jatkuu vielä MFF-kauden jälkeen, miten sitten? Vai ajatellaanko, että varat sitten jaetaan jotenkin toisin? Nykykomission ehdotus 552 on tässä summa. Siinä huomioidaan nykyinen suunnittelu. From our reporter. Ja tietysti sitten loppukommentit esittelijältä. Se on ihan selvä. Korun Batchev seuraavana. Uh, thank you very much, Mr. Buzek. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Minä pohdin vain sitä, että voinko uudelleen vielä kysyä kysymyksen edustaja Langenilta. Olen ihmeessäni siitä, että kuinka meillä on tämä maksimi 80 prosenttia mutta sitten kuitenkin sillä komissiolla ei ole ongelmia rahoittaa jotakin muita toimia sataprosenttisesti. Mutta jos, mutta jos minimi olisi 80 prosenttia, niin sitten voi rahoittaa siis sadalla prosentilla jotakin toimia. Eli te haluatte 552 miljoonaa, 683 vai 780. Ja olisi hyvä saada tämmöinen lopullinen ehdotus, että mikä näistä on paras näistä ehdotuksista. Kaikki niistä ovat toki hyviä. Okei. Okay. Madam. Kiitoksia. Edustaja Harmi. Also, wo soll ich anfangen? No, mistähän tässä nyt lähtisi liikkeelle? No, en ole ehkä ihan yhtä ärsyntynyt kuin kollega Langen tässä, mutta vähän hämmentynyt kuitenkin näistä käänteistä, varsinkin Ignaliinan sen osan osalta, josta tässä nyt keskustelemme ja jonka osalta Liettua on esittänyt meille hyvin selkeät laskelmat. Kyseessä on siis kaikkein kallein osa tässä kokonaiskäytöstä poistohankkeessa, koska se koskee kahta kumpaakin purettavaa reaktoria ja niiden päidekattiloita. Ignaliinan eh, itsensä esittämät laskelmat, laitoksen eh, johdon esittämät laskelmat todellakin on eri ammattitahoilta katsottu varsin ammattimaisesti tehdyiksi, eikä paikan päällä kukaan tätä arviota ole kyseenalaistanut. 780 miljoonaa. Jos tämän arvion kyseenalaistaa, niin silloin kyseenalaistaa melkeinpä kokonaisuudessaan Ignalinan käytöstä poistamishankkeen. Ja Mm, jos näin on, niin silloin eh, toinen reaktori jäisi pois. EPRDstä herra Novak on henkilö, joka on ollut mukana kaikissa tämän tyyppisissä hankkeissa, jopa Tsernobyl-hankkeessa. Ja hän totesi, että juuri tämän tyyppinen laskelma on ihan ok ja ei meidän nyt tässä näin näppituntumalta tulisi ruveta pekuloimaan näitä esitettyjä lukuja, vaan on erittäin tärkeää, että huomioimme laskelmat, eh, jotka Liettuassa on tehty ja katsottava voidaanko niille esittää vihreää valoa. ja oma ymmärrykseni mukaan tämä kokonaishanke eh, kokonaisuudessaan tulee kyllä kaiken kaikkiaan kalliimmaksi, jos tässä vaiheessa toinen reaktoreista jätetään ohjelmasta pois, koska esimerkiksi eh, asiantuntevat eh, työntekijät eivät välttämättä ole sitten myöhemmässä vaiheessa käytettävissä. Varojen käyttöaste mm, ja käyttöasteen mahdollisuus. Tätä on tarkasteltu e, viime vuosina Liettuassa. Käyttöaste on ollut todella korkea, 100 miljoonaa per vuosi. Ja kun tarkastellaan näitä suunnitelmia ja kannattaa muistaa, että paikan päällä kaikki tukivat tätä ja olivat sitä mieltä, että 120-130 per vuosi saattaisi hyvinkin mahdollistua. Ja tämä vaikuttaa siihen, että tämä purkuhanke on nyt intensiivisemmässä vaiheessa. No, ensi viikolla Strasbourgissa varjoesittelijöiden kokous järjestetään, mutta mm, itse kyllä toteaisin, että en näe syytä sille, että 780 miljoonaa kannattaa tässä lähteä epäilemään, vaan ehdottaisin valiokunnalle, että juuri tälle summalle olisi syytä esittää tuki. Kiitoksia. Varjoesittelyiden kokous on tarpeen käsittääkseni, kuten useinkin tällaisessa tapauksessa. Oh, Anteeksi, siis huomenna, huomennahan tämä varjoistelijoiden kokous, ei ensi viikolla, vaan huomenna. Yeah, of course. Yes, of course. Herr, Herr Hyvä puheenjohtaja, haluaisin tehdä ehdotuksen nyt, kun tässä kuunneltiin edustaja Harmsia, että Mehän päätämme tästä vasta 3.12. Voisitteko te Itren puheenjohtajana lähettää virallisen kirjeen Nietelle ja Oettingerille kahdelle vastaavalle komissaarille ja kertoa, missä tämä, kysyä, missä tämä ero komission ja Liettuan ehdotusten välillä on ja onko tähän ratkaisumahdollisuuksia? Se olisi järkevä ehdotus, että komissio vielä kerran voisi sitten ehkä korjata tätä tilannetta. I understand that we've got Europe. Ymmärrän, että meillä on Euroopan komission edustaja täällä paikalla tänään. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Olkaa hyvä. Uh, Minulla oli hyvin intensiivinen keskustelu herra Oettingerin kanssa. Tapasin hänen kesän jälkeen ja sitten raportoin hänelle tästä Ignalinan vierailusta. Ja tässä tapaamisessa sovimme, että Euroopan komission pitäisi ensinnäkin olla luotettava liettualaisten suuntaan ja pitäisi myöskin noudattaa tätä liittymissopimusta ja Ignalinan protokollaa pöytäkirjan. Ja sitten ei pitäisi olla minkäänlaista myöhästystä tai keskeytystä tässä käytöstä poistamisohjelmassa. Ja minä tiedän, että tällä välin kaksi komissaaria ovat työstäneet kirjettä Euroopan parlamentille ja sen esittelijöille, mutta tähän mennessä eivät ole tulleet, olleet yhtämielisiä tästä. Ja pyydän kaikkia tietoja, joita me tarvitsemme ja loppujen lopuksi tästä tulee varmasti hyvin poliittinen päätös, mutta meidän ei pitäisi olla osa tätä kaupankäyntiä. Meidän pitäisi olla se järkevä osapuoli tässä prosessissa. Ja meidän pitäisi todella päättää perustuen niihin tietoihin, joita meillä on, ja perustuen myöskin tähän rahoituspuoleen, eikä vaan pitäisi mennä suuntaan tai toiseen. We've got, uh, broad... Ja No niin, tämä on ollut erittäin syvällinen keskustelu itrevaliokunnassa, mutta loput sitten pitäisi käsitellä varjoesittelijöiden kokouksessa. Kuten tiedätte, sehän on aivan erinomainen paikka tätä varten. 21.11. äänestetään ja täysistunto on tammikuussa viimeinen kohta esityslistalla. Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleen käyttö, tämä on uudelleen laadittu asia. Esittelijä Neoklis Silikiotis 323 tarkistusta. 58 niistä on esittelijältä. Ja tämän lisäksi IMKO on jo hyväksynyt tämän lausunnon 93 tarkistusta yhteensä Kult ja Libe näkemykset esitetään 19.20. päivä. Eli lisää tulee tarkistuksia Kult ja Libe-valiokuntaan yhdessä meidän tarkistustemme kanssa. 323 tällä hetkellä yhteensä. Hyvä kollega. Neuklis Silikki on täällä paikalla. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. No ihan aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja heidän avustajiaan. Lisäksi kiittäisin myöskin sihteeristöä. Olen varma, että jos me kaikki teemme yhteistyötä, niin varmasti pääsemme tavoitteisiimme. Ja jos me tuomme yhteen kaikki erilaiset lähtökohdat. No, tarkistukset, joita on tehty, ne auttavat meitä kohti kompromissiasiakirjaa, jossa tulee kaikkien kannat esille. Ja lisäksi sen avulla pystymme huolehtimaan joistakin huolenaiheista, joita on esitetty. Ensinnäkin henkilökohtaiset tietot, ne ovat perusihmisoikeuksia. Kyllä, haluamme taata sen, että avoin data todella auttaa ihmisiä ja yhteiskuntia – ja myöskin auttaisi tukemaan PK-yrityksiä ja mikroyrityksiä ja myöskin startuppeja. sitä ei pitäisi ainoastaan käyttää näiden suurten monikansallisten yritysten toimesta, kuten nyt on tähän mennessä tehty, kun on kollektiivisesti kerätty paljon dataa. Eli nämä liittyvät, näihin liittyy nämä kompromissi tarkistukset, joita olemme esittäneet tähän mennessä, sekä puhuimme myöskin näistä korkean lisäarvon tietoaineistoista. Meillä on luettelo kategorioista, luokista, korkean lisäarvon tietoaineistoista. Ja sitten me ehdotimme, että tähän tulisi uusia kategorioita aina, kun on käyty kuulemiset läpi ja mikäli kiinnostuneet osapuolet sopivat niistä, niin sitten voidaan lisätä tähän luetteloon. Eli niiden pitäisi, korkean lisäarvon tietoaineistojen pitäisi tuottaa lisäarvoa yhteisölle. Eli ne ei, niiden ei pitäisi tarkoittaa sitä, että tietoa voidaan vain julkistaa ja että julkiset viranomaiset, julkiset yritykset ja niiden tiedot tulisivat julkaistuiksi erityisesti jos ne toimivat vaikeissa olosuhteissa ja erityisesti kun ajatellaan kriisitilannetta markkinoilla. Mitä sitten tulee julkisen sektorin erityisesti, tässä on pyritty luomaan kompromissi eri näkökulmista. Tässä pitää ottaa huomioon asia niihin pitää ottaa huomioon ja ottaa mukaan sellaisia toimenpiteitä, jotka estävät vääristymistä. Jos me haluamme reilua kilpailua aikaiseksi, niin meidän pitää pyrkiä parantamaan asiakirjaa, jotta tällainen epäreilu kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä ei jatku. Ja he kilpailevat samoista markkinoista. Sitten ihan lopuksi haluaisin vielä jälleen kerran painottaa sitä, että meidän pitää löytää rahoituksellista ja teknistä tukea julkisille yrityksille, erityisesti pienille kunnille. Me haluamme, että ne hyötyvät tästä uudelleen tekstistä. Kiitoksia. Um, Kiitoksia varjoesittelijänä EPPstä ei ole paikalla. Edustaja Boni. Ja hän pyysi minua lukemaan hänen näkemyksensä. Aloitanpa. direktiivi on askel eteenpäin, kun pyritään laajentamaan julkisen sektorin tiedon käy- uudelleenkäyttöä ja siitä on tulemassa yhä suurempi innovatiivisten palveluiden ja tuotteiden lähde. Tästä syystä uskon, että tämä asetus pyrkii helpottamaan julkisen sektorin tietoa EU:ssa harmonisoimalla ne perusehdot, joita on olemassa, jotta tämä tieto on käytettävissä uudelleen käyttäjille. Ja sen tulisi sisältää neljä kohtaa mukaan lukien EU-ssa tuotettavien palveluiden ja hyödykkeiden sisältö, rajojen ylittävän käytön tehostaminen, se, että estetään kilpailuvääristymät näihin liittyvissä markkinoissa, julkisella ja yksityisellä sektorilla mukaan lukien mekanismit, jotka liittyvät kompensointiin. Ja viimeinen kohta rajoitetaan poikkeusten käyttöä, jotka mahdollistavat sen, että julkisen sektorin yksiköt voivat velottaa enemmän kuin marginaalikustannukset. Ja kaksi lisäkohtaa, jotka liittyvät lisätyöhön, mitä Boni on tehnyt siis varjoesittelijä. Ensimmäinen se, että sanan käyttöä voida uudelleen käyttää julkisen sektorin informaatiota EUn avoimen datapolitiikan pohjalta on tärkeässä asemassa, kun lisätään julkisten palveluiden avoimuutta ja tuetaan sellaista tek- teknologiaa, jota nämä elimet käyttävät. Se samalla kuitenkin tuo lisätehokkuutta näiden palveluiden tarjoamiseen ja äh, mahdollistaa järkevämmän päätöksenteon. Kohta kaksi. avataan korkea-arvoisia datasetteja. Tämä on tärkeä osa uudelleenlaadintaa. Se on erityisen tärkeää, jotta voidaan saada sellaiset tietoluokat, joiden avulla voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja harmonisointi kansallisella tasolla. Luettelon ei tulisi olla lopullinen. Sitä voidaan täydentää delegoittujen säännösten avulla. Komission tulisi vihdoin myös lisätä tähän uusia kategorioita. Tämä siis oli edustaja Bonin näkemys. Ja nyt siirrytään seuraavan varjoesittelijän parin Petersen Aldesta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and, uh, let... Kiitos. Voin puhua lyhyesti. Uskoisin, että kokonaistavoitteista kaikki varjoesittelijät voivat olla yhtä mieltä. Uudelleen käyttö on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan tulevia digitaalisia palveluja EU:ssa. Eli kaiken kaikkinen ehdotuksen tarkoitus on varmaan kaikkien mielestä hyvä. Ja ilolla odotamme huomista varjoesittelyiden kokousta. Joitain yksityiskohtia varmaan vielä tarkastelemme ja saattaa olla, että joistain ollaan ehkä eri mieltäkin, kunhan tarkistuksesta äänestetään, mutta siis kokonaisuutta ajatellen lähestymistapa on varmasti kaikkien mielestä hyvä. Ja me olemme valmiit keskustelemaan myös yksityisten yritysten mukaan ottaminen silloin, kun ne tuottavat yleishyödyllistä tietoa. Mutta siis tarkoitusperät yleisesti ottaen ovat oikein hyvät tässä ehdotuksessa ja ilolla odotan huomesta kokousta. Kiitos. Next speaker, speaker Kiitoksia. Edustaja Reda Vihreistä seuraavana. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää minäkin esittelijää tästä ensimmäisestä kompromissiehdotuksesta ja odotan todella ensimmäistä varjoesittelijän kokousta huomenna. On erittäin tärkeää, että meillä on kunnianhimoinen ohjelma ja pyrimme saamaan tämän tärkeän asian tällä toimikaudella vielä loppuun asti. Ensinnäkin tällainen menettelyyn liittyvä ehdotus. Kun me käsittelemme lainsäädäntöä, joka on tämän tyyppistä, se voi olla melko vaikea, jos meillä on paljon erilaisia kompromisseja samoista artikloista. Joskus meillä on neljä tai viisi kompromissiehdotusta samasta artiklan osasta. Ja IMKO-valiokunnassa, jossa minä olin lausunnon esittelijä, me teimme, meillä oli hyvä kokemus. Meillä oli yksi kompromissi per artikkeli, koska joskus voi olla tärkeää myöskin kompromissi tehdä kompromissi sen osalta, että ei muuteta jotakin osaa tekstissä. Ja paras on taata se, että ollaan johdonmukaisia tässä kokonaisuudessa. Eli sitten kun olemme keskusteluissa neuvoston, neuvoston kanssa, niin me tiedämme, mitä me haluamme. Tässä tällä hetkellä puuttuu tätä johdonmukaisuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan julkisia yrityksiä, tässä oli erittäin hienoa, että nämä julkiset yritykset otettiin tähän kompromissiehdotuksen yksi ja myös yksityiset yritykset otettiin tähän mukaan samassa roolissa, mutta samanaikaisesti kakkos- ja kolmoskompromississa, jotka liittyvät samaan artiklaan, tässä on tiettyjä poikkeuksia julkisten yritysten osalta, jotka ovat niin laajoja, että käytännössä tästä ei olisi mitään jäljellä enää. Eli käytännössä jos ajatellaan rahoitusmarkkinoita, terveyspalveluita, televiestintää tai liikennettä esimerkiksi, ne jäisivät pois tästä. Ja sitten pohdin vain, että mikä tässä jäisi enää julkiseksi yritykseksi mukaan. Eli sen sijaan, että tästä kokonainen sektori jätettäisiin pois, niin puhuttaisiin vain tietyistä asiakirjoista, jotka jätettäisiin pois. Ja tämä oli mielestäni alkuperäinen tarkoituskin komission ehdotuksessa, koska sitten voi olla sellainen tilanne, että sähköyrityksellä on yksi asiakirja, joka on tärkeä turvallisuuden vuoksi ja sitä ei pitäisi julkaista, niin sitten voi käydä niin, että tämä koko yritys, sähköyritys sitten jätetään pois, ja tämä ei varmasti ole tarkoitus kuitenkaan. Eli kompromissit kaksi ja kolme, niitä pitäisi vielä työstää. Meistä on hienoa, että esittelijä on myöskin ottanut huomioon liitteen, jossa on nämä korkean lisäarvon tietoaineistot, ja komissiolla on mahdollisuus muuttaa tätä liitettä. Se on myönnetty, mutta samanaikaisesti sanotaan, että komissiolla pitää olla mahdollisuus myöskin määritellä näiden kategorioiden lisäksi erityiset korkean lisäarvon tietoaineistot, koska muussa tapauksessa jäsenvaltio ei tietäisi, että mitkä tietoaineistot kuuluvat näihin ja mitkä eivät. Ja tästä korkean lisäarvon tietoaineiston luettelosta meidän mielestämme se on hyvä, mutta haluaisimme lisätä siihen myös kansalliset lainsäädännöt mukaan, koska on joitakin tilanteita, joissa jäsenvaltiot eivät julkaise koko lainsäädäntöään ilmaiseksi. Tämä pitäisi kuitenkin olla minimivaatimus, koska jokaisella kansalaisella pitäisi olla mahdollisuus tietää, että mikä laki on, mikä on lainsäädäntö. Eli se pitäisi lisätä tuohon korkean lisäarvon tietoaineistoon. Sitten kompromissi seitsemässä olisi hyvä, että puhuttaisiin tästä reaaliaikaisesta tiedonsaannista kriteerinä. Sitten lisäksi olisi hyvä, että tietokantadirektiivin viittaus otettaisiin huomioon ja tämä muutosehdotuksemme, koska tässä komission lähestymistapa on se, että se myös haluaa vahvistaa tätä, ei ainoastaan pitää yllä. Eli odotamme keskustelua ja toivottavasti löydämme paljon tilaa kompromisseille, koska näin meillä on sitten järkevä kokonaisuus ja vahva kanta neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kiitoksia. Tamburano on behalf of EFD. Kiitoksia EFDstä. Tamburano. Kiitos. Julkiset tiedot. On erittäin tärkeää hyödyntää niitä uudelleen parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä on hyötyä taloudelle, eh, mutta myöskin yhteiskunnalle muuten ja ympäristölle. Tämän lisäksi meidän mielestä olisi tärkeää, että julkishallinto ja yritysmaailma tekisivät parasta mahdollista yhteistyötä. Eh, toisaalta kansalaisyhteiskunta ja startup-yritykset tulisi myöskin huomioida. Tarvittavat ehdot tulee kuitenkin määrittää, jotta yhteinen hyvä huomioidaan tässä yhteydessä ja ilman muuta digitaalista suverenisuutta julkishallinnon osalta tulee tukea. Jos tietoihin pääsy tulee mahdollista, niin erittäin tärkeää on myöskin silloin, että julkishallinto voi saada riittävää taloudellista tukea esimerkiksi henkilöstöosaamiseen liittyen. Tämän lisäksi on myöskin mahdollistettava yritysten tietoihin pääsy ja niiden uudelleen käyttö silloin, kun ne luonteeltaan sellaisia ovat. Eli tässä tulisi huomioida julkisten lisäksi myös yksityiset yritykset. Olisi katsottava tätä soveltamisala-asiaa ja voisi olla hyvä ottaa mukaan myöskin yksityiset yritykset silloin, kun eh, niiden tiedot ovat luonteeltaan tämän tyyppisiä. Digitaalinen toimintasuunnitelma, eh, jonka komissio on laatinut, on myöskin tässä yhteydessä tärkeä on myöskin tutkijoiden ja tekijänoikeuksia tuettava, toisaalta tuettava myöskin tutkimustulosten mahdollisimman laaja ja hyvää levittämistä. Kiitos. Thank you very much. Uh, European... Kiitoksia. Euroopan komissio. Connect-pääosasto. Ivo Bolman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja jäseniä näistä useista tarkistuksista ja keskustelusta. Tarkistukset selkeästi korostavat sitä, miten tärkeä julkisen sektorin tieto on PK-yrityksille ja yhteiskunnalle. Se on myös innovaation lähde. Haluaisin korostaa joitakin kohtia. Ensinnäkin sitä, että vaikuttaa siltä, että tätä komission ehdotusta yleisesti ottaen tuetaan varsinkin näiden korkea, siis korkea lisäarvoa tuottavien tietojen kohdalla. Ja sitten luettelot ja tietyt luokitukset ovat tärkeitä. Niin kauan kuin tämä luettelo on avoin, niin olemme kovin tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Sitten toinen ala koskee sitä, että on tärkeää, että meillä on reaaliaikaista tietoa käytettävissä erilaisten sovellusten ja ohjelmien avulla. Ja on myös tärkeää rajoittaa poikkeuksien määrä tuohon lähtökohtaiseen tilanteeseen. Sitä tuetaan hyvin voimakkaasti. No sitten julkiset yritykset. Me tiedämme, minkälaisia tarkistuksia on esitetty, varsinkin tuolla kaasu- ja sähköpuolella. Nämä ovat tärkeitä asioita, tärkeitä osioita yhteiskunnassa. Ja komission ehdotus pyrkii siihen, että meillä olisi tällainen matala intensiteettiskenaario, jossa otetaan täysin huomioon julkisten yritysten tilanne mukaan lukien tarve luoda tasaveroinen toimintaympäristö. Julkisen turvallisuuden kohdalla ja avaininfrastruktuurien suhteen edustaja Reda juuri tätä korosti. Olemme täysin sitä mieltä, että niitä täytyy todella tietysti suojata, mutta oikea sanamuoto täytyy löytää, jottei tässä ei tätä lasta pesuveden mukana, sillä tämänhetkisessä muotoilussa jossakin tarkistuksissa on olemassa vaara siitä, että kaikki julkiset yritykset jäisivät tämän ulkopuolelle, eikä siinä nyt oikeastaan olisi paljon järkeä. Sitten toinen varoituksen sana. Jotkut tarkistukset käsittelevät sellaisia osioita direktiivistä, jotka eivät olleet uudelleenlaadinnan, uudelleenlaadinnan kohteena. Ja vaarana on myös se, että mennään taaksepäin verrattuna siihen, mistä jo sovittiin vuonna 2013. Tästä syystä on tärkeää huomioida, että tilanne on kehittynyt hitaasti ja tässä ollaan hyödynnetty aiempien versioiden menestystä. Ymmärrämme tietysti, että keskustelu johtaa sellaiseen lopputulokseen, joka on komissioehdotusten mukainen, kuten myös täällä todettiin – ja toivomme, että yhteislainsäätäjä pääsee nopeaan sopimuksen tässä asiassa. Mielellämme tuemme myös tätä prosessia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt sitten pyytäisin kollega Sili Kiotisia esittämään loppukommentit tähän keskusteluun. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ensinnäkin ja kyllä, tässä on joitakin kohtia, joissa meillä on erilaisia näkemyksiä. Varmasti tärkein mielestäni on se, että kuinka me käsittelemme näitä julkisia yrityksiä. Meidän pitää varmasti luoda jonkunlainen, jonkunlaiset yhdenmukaiset säännöt kilpailusta, mitä sitten teemmekin. Ja tässä kuulimme erilaisia näkemyksiä eri jäsenvaltioissa. Meillä on myös nämä julkiset elimet, julkiset yritykset. Meillä pitää olla tietysti yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Ja edustaja Reeda, hänen ehdotuksensa kompromissiehdotuksista 1, 2 ja 3 jos näitä yrityksiä ei oteta huomioon, niin tässä tulee suuria poikkeuksia. Tässä ei ole muuta tapaa toimia, koska muuten julkiset yritykset olisivat huonommassa kilpailutilanteessa. Eli näistä asioista meidän pitää vielä puhua. Joko me otamme nämä julkiset yritykset mukaan ja sitten teemme jotain reilun kilpailun sääntöjä, tai sitten teemme poikkeuksia tietyille tietyissä kohdissa. Ja sitten kilpailijat voisivat käyttää näitä, hyväksi käyttää näitä julkisia yrityksiä vastaan. Eli tilanne on kyllä melko selvä. Tämä on oikeastaan ainoa kommentti tähän asiaan. Sitten vielä korkean lisäarvon tietoaineistoista. Lainsäätäjänä Euroopan parlamentin piti antaa tästä kantansa, muuten komissiolla olisi ollut avoin luettelo. Meidän pitää itsekin tehdä tai antaa oma työpanoksemme tässä kohtaa. Ja meidän pitää saada tarpeeksi luottamusta tälle direktiiville, jotta pk-yritykset ja startup-yritykset pääsisivät käsiksi tietoihin, jotka antavat niille mahdollisuuden kehittyä ja samanaikaisesti myöskin auttavat taloutta ja meidän yhteiskuntiamme. Meidän pitää muistaa se, että meidän vastuumme Euroopan parlamenttina on sekaantua, jotta kaikille saataisiin yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja reilut säännöt. Huomenna meillä on varjoesittelijöiden kokous ja toivottavasti pystymme sitten pääse, tai pääsemme sitten eteenpäin vielä tässä asiassa, jotta sitten 3.12. voisimme äänestää tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Uh, great. Kiitoksia kollega. Hienoa. 3.12. äänestä Itressä. Ja myös sitten äh, täysistunnossa Strasbourgissa joulukuussa todennäköisesti. Onko muita asioita, hyvät kollegat? Seuraavat kokoukset. 21.11. aamusta iltapäivästä 22. aamu iltapäivä. 14,5 tuntia yhteensä. Mahtava kokous. Kiitoksia kaikkea hyvää seuraavien päivien varalle.